Good morning. Good morning. If I may have your attention. Hyvää huomenta, saanko <clears throat> huomionne osakseni. Nyt aloittelemme. Tänään me omistamme tämän istunnon omistamme tämän istunnon tällaiselle työseminaarille. Olemme järjestäneet kuulemistilaisuuden kahdesta komission ehdotuksista, jotka liittyvät lailliseen maahanmuuttoon. Ne ovat maahanmuuttotavoitteiden osa-alueita. Ja tänään keskitymme kausityötekijöitä koskevaan ehdotukseen. Esittelijämme on Globoraes. Tänään iltapäivällä taas omistamme työmme yritysten sisäisiin siirtoihin. Niiden osalta Jakoliina on esittelijämme. Nämä kaksi ehdotusta eroavat kovasti toisistaan. Niiden, ne ovat erilaisia, koska yritysten sisäisiä siirtoja koskeva ehdotus pyrkii avittamaan korkeasti koulutettujen henkilöiden liikkuvuutta, kun taas – kausityöntekijöitä koskeva ehdotus taas on omiaan helpottamaan vähemmän koulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta. Mutta niiden, niille on yhteistä se, että ne ovat kaksi ensimmäistä oikeudellista esitystä muut, maahanmuuttoalalla sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Euroopan parlamentti on yhteispäätöksentekijä neuvoston kanssa tällä alueella, joka on niin kutsuttu vapauksien, oikeuksien ja turvallisuuden alue. Kyse on siis maahanmuuttopolitiikasta. Ja tästä syystä meidän valiokuntamme on päättänyt järjestää tämän kuulemistilaisuuden. Haluamme siis keskustella näistä kahdesta esityksestä esittelijöiden työasiakirjojen pohjalta. Haluamme keskustella myös kaikkien asianosaisten kanssa komission neuvoston ja myös kansainvälisten järjestöjen työmarkkinaosapuolten Ähm, elinkeinoelämän edustajien, kansalaisjärjestöjen äh, edustajien kanssa niiden uusien toimivaltojen valossa, joita Lissabonin sopimus on parlamentille antanut. Nämä kaksi asiakirjaa liittyvät työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnan äh, työhön liittyen artiklan 50 työjärjestyksessämme. Toivotamme tervetulleeksi ne työllisyysasia, työllisyysvaliokunnan jäsenet, jotka osallistuvat tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt aloitamme ensimmäisen aamuistuntomme, joka koskee kausityöntekijöitä. Annan ensin puheenvuoron esittelijällemme Globoraisille. Hän voi esitellä tämän asiakirjansa ja sen jälkeen komissio ja työllisyys Ähm, valiokunnan ja muutkin edustajat saavat kommentoida. Nyt avaamme tämän aamupäivän istunnon ja kuulemme ensinnäkin Claude Moraisin puheenvuoron. Sen jälkeen Martta Siiken puhuu meille. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Hän on maahanmuutto- ja turvapaikka pääosastosta komissiosta. Meillä on myös Vivien Madasi. Toivotamme hänetkin tervetulleeksi tietenkin. Hän edustaa Unkarin pysyvää edustustoa ja on erikoistunut oikeus- ja sisäasioihin. Meillä on myös Sergio Koferati. Hän on esittelijämme työllisyysvaliokunnassa. Ja sitten meillä on Antigoni Papadopo, joka hänkin on kollegamme täällä Euroopan parlamentissa. Hän on esittelijänä naisten oikeuksien valiokunnassa. Nyt annan kuitenkin puheenvuoron Moraisille. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and um, a particular thanks to all... Kiitoksia puheenjohtaja ja erityiset kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat täällä paikalla, kuten myös kiitokset niille kollegoille, jotka tulevat erilaisista järjestöistä ja kertovat meille täällä näistä kiinnostavista, joskus myös ristiriitaisia mielipiteitä nostattavista aloitteista. Me tulemme nyt täällä tarkka- tarkastelemaan monia lainsäädäntökysymyksiä, jotka tähtäävät yhteiseen ulkomaalais- tai yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tänään me keskustelemme kausityöläisistä ja sisäisen siirron saaneista henkilöistä ja heitä koskevista direktiiveistä. Tässähän on kysymys erittäin pätevistä työntekijöistä. Vuonna 1999 Tampereen Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin näistä asioista, eli pitkä tie on kuljettu ja siellä jäsenmaat sitoutuivat hyvin voimakkaasti yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomiseen. Ja näin tekemällä jäsenmaat pyrkivät katsomaan taloudellisia argumentteja tällaisen yhteisen talouspolitiikan aikaansaamiseen. Ja tarkoitus oli päästä vaiheeseen, jossa me keskustelisimme maahanmuutosta paitsi korkeasti koulutettujen työntekijöiden myös vähemmän koulutettujen työntekijöiden kohdalla ehkä aliarvioimme silloin, mitä yhteinen maahanmuuttopolitiikka tarkoittaisi ja odotimme noin vuosikymmenen ennen kuin vakavasti otettavia aloitteita tuli esiin. Vuonna 2005 komission tiedonanto teki asiat paljon selvemmiksi, teki paljon selvemmäksi sen, mitä meidän työmme pitäisi olla. Ja Kausityöntekijät tässä kontekstissa ovat tärkeitä sillä hetkellä, kun me puhumme laillisesta maahanmuutosta. Me puhumme hyvin arkaluontoisista ja herkistä työllisyyskysymyksistä, työntekijöiden tarpeesta Euroopan unionissa, väestöargumenteista, kauppaan liittyvistä argumenteista. Ja yksi voimakkaimmista elementeistä koko ehdotuksessa – on sen varmistaminen, että sadat tuhannet kausityöntekijät tällä hetkellä työskentelevät jäsenmaissa ja kohtaavat äärimmäistä hyväksikäyttöä ja kärsimystä. Me haluamme säännellä kausityöntekijöiden markkinoita ja pidämme sitä keskeisenä talouksiemme osana. He työskentelevät lujasti ja me tarvitsemme heitä omassa taloudessamme. Siksi on tärkeää, että yritämme tarkkaan määritellä, mitä tämä tarkoittaa, miten me menemme eteenpäin tässä kausityöntekijäasiassa, joka liittyy turismiin, matkailusektoriin, maataloussektoriin, henkilöihin, jotka tekevät ö, sellaisia tehtäviä, joihin ei vaadita korkeakoulutusta. Toki heillä itsellään saattaa korkeakoulutus olla. Mutta me tarvitsemme jonkin verran maahanmuuttoa ja jonkin verran kausityöntekijöitä Euroopan unionissa. Se on fakta. Oikeusperusta tälle ehdotukselle oli hieman kiistanalainen, sillä kun me lähdimme tätä kysymystä käsittelemään ja lähdemme, niin silloin me menemme myös työllisyyskysymysten puolelle. Eli meillä on LIBE-komiteasta sitten myös ja työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnasta myös ö, esittelijöitä. Ja tässä tarvitaan muita esittelijöitä ja tilannetta, jossa me ymmärrämme työmarkkinaelementit, erityisesti artiklan 16, joka käsittelee ö, yhdenmukaisen samanarvoisen kohtelun periaatetta ja siksi täällä on työllisyysvaliokunnasta edustaja paikalla ja myös fema komiteasta Joka tapauksessa me työskentelemme hyvin läheisesti yhdessä muiden kanssa ja kausityöntekijät, jotka saapuvat Euroopan unioniin, heidän pitäisi saapua sellaisille työmarkkinoille, jossa he eivät joudu kärsimään hyväksikäyttöä, eivätkä liioin vie toisilta työmahdollisuuksia. Tänään ja tulevien minuuttien aikana meillä on vain 10 minuuttia aikaa, joten en voi sanoa ihan kaikkea, mutta haluaisin nostaa esiin joitakin tärkeitä keskeisiä elementtejä. Tässä on subsidiariteetti. Me emme ottaneet tätä keltaista korttia mukaan aloitteeseemme, mutta monet jäsenmaat sanovat, että läheisyysperiaate on tässä tärkeä ja että kausityöntekijät oikeastaan kuuluisivat jäsenmaiden toimivaltuuksien piiriin. Ja tulen erittäin vahvasti ottamaan panemaan tämän merkille, kun tätä aloitetta käsittelen, koska se liittyy tähän jatkuvaan maahanmuuttokäsitteeseen maahanmuuttoasiaan ja siihen, kuinka herkkä kysymys se on. Jotkut jäsenmaat haluavat käsittelevät tällä sitä omin päin ja jotkut ymmärtävät, että siinä Eurooppa voi tuoda lisäarvoa. On tarkoitus luoda sellainen ympäristö, jossa kausityöntekijät voivat tulla Euroopan unioniin tehdä työnsä ja toteuttaa tällaista kehämäistä maahanmuuttoa, jossa he siis voivat palata takaisin lähtömaihinsa. Heidän pitäisi saada järkevää palkkaa ja järkevä asunto ja pystyä viipymään noin kuuden kuukauden tai korkeintaan kuuden kuukauden aika. Tämä aloite ei ole niin kunnianhimoinen, että se tekisi kausityönteosta jotain muuta kuin se on. Se on aivan tietyillä talouden sektoreilla, matkailu ja maatalous keskeinen näillä alueilla on voimakas sesonki luonne. Eli meidän täytyy nyt keskittyä keskeisiin sektoreihin eikä sellaisiin, joista tämä sesonkielementti puuttuu. Eli laillisen maahanmuuton paketin keskeistä osaa nyt käsittelemme, emmekä suinkaan tee mitään sellaista, mikä ei tämän aloitteen intentio on kuulunut. Hyväksi käytetyt kausityöntekijät ovat yksi kysymys ja hyväksymiskriteeriksi pitäisi ottaa voimassa oleva työsopimus. Ja mitä tulee asumiseen, niin on olemassa todisteita, täytyy osoittaa todisteet siitä, että kausityöntekijöillä on asianmukainen asumus heidän oleskelunsa ajaksi ja heitä täytyy myös kohdella yhdenvertaisesti. Tämä tästä täytyy saada takeet yhdenvertaisesti verrattuna oman maan työntekijöihin. Artikla 16 puhuu tästä. Artikla 16 ei kuitenkaan ole kaikille kyllin voimakas, että yhdenvertainen kohtelu taataan ja tämä on varmasti yksi ehdotuksen keskeisimmistä elementeistä. Monet teistä täällä edustatte työmarkkinoita ja työmarkkinaosapuolia ja haluammekin taata, että syntyy harmonisia työmarkkinakäytänteitä. Euroopan uniyhteisön tuomioistuimella on myös sanansa sanottavana tässä. Kausityöntekijät määritellään siis tässä ehdotuksessa. Minulla on viisi minuuttia aikaa, joten menen nopeasti eteenpäin. Kyllähän tässä aloitteessa on hyvin yksityiskohtaisiakin esityksiä, mutta en vain ehdi nyt mainita niitä kaikkia. Työasiakirjasta saatte sitten tarkemman tiedon. Miten määritellään kausityöntekijä? Tässä Libe- ja työllisyyskomitea tulevat yhdessä työskentelemään. Meillä ei ole tarpeeksi täsmällistä määritelmää ja meidän täytyy taata, että me määrittelemme tämän täsmällisesti. Tässä palaan näihin sektoreihin, joita tämä koskee ja joilla kausityöntekijät työskentelevät Euroopan unionissa sektorit, jotka voidaan ehkä sulkea tästä ulospäin. Tästä keskustellaan työasiakirjassa esimerkiksi rakennussektori. Näistä on myös puhuttava. Tämä on hyvin vakava osa tätä ehdotusta ja me keskustelemme tästä jo parhaillaan näiden sektorien edustajien kanssa. Kehämäinen maahanmuutto on hyvin tärkeää. Kun Tampere-aloitteet syntyivät, niin ajatus siitä, että lailliset työntekijät, olivat he sitten koulutettuja tai eivät, tulivat, tulevat Euroopan unioniin, ovat pelkkä taakka. Silloin keskusteltiin avoimesti tässä sävyssä. Ja itse asiassa on kuitenkin niin, että maahanmuuttajien kontribuutio meidän yhteiskunnallimme on suunnaton ja samalla he antavat tärkeän panoksen omien kehittyvien maiden taloudelle. Tästä meidän on keskusteltava ja täällä on monia kansalaisjärjestöjä paikalla, jotka myös haluavat tätä asiaa tutkia. Nimittäin sitä panosta, jonka maahanmuuttajat antavat omille mailleen. Seuraava ja tärkein osa on hyväksymiskriteerit ja me tulemme tutkimaan työsopimusta, voimassa olevaa työsopimusta, matkustusasiakirjoja, joita yksilöillä pitää olla, henkilöillä pitää olla mukana, sairausvakuutusta sekä myös taloudellisia resursseja, joita kausityöntekijöillä pitää olla. Sitten on testejä ja on myös hyvin tärkeä poliittinen kysymys, kuinka paljon näitä hyväksytään, näitä kausityöntekijöitä. Heillä täytyy olla myös mahdollisuus valittaa huonoista oloista, jotta heitä ei käytetä hyväksi. Usein he työskentelevät vaikeissa tai ääriolosuhteissa, kuten Italiassa nähtiin, missä kausityöntekijät asuivat metsässä. Monissa paikoissa heitä kohdellaan paljon paremmin, mutta ja meidän täytyykin luoda perusstandardi Euroopan unionissa näiden asioiden suhteen. Kans jäsenmaiden on, jäsenmailta on vaadittu tiettyjä edellytyksiä, esimerkiksi tätä asumusta ja asiallista elintasoa kausityöntekijöille. Mitä sitten tulee sanktioihin ja valitukseen, kuten sanoin, on helppo nähdä, että kausityöntekijä voi valittaa, mutta jos hän ei ole järjestäytynyt ammatillisesti, niin se on hänelle käytännössä hyvin, hyvin vaikeaa. Siksi meillä on joskus hyvin hankalia tilanteita joidenkin kausityöntekijöiden suhteen joissakin jäsenmaissa. Meidän täytyy pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on perusstandardi. Sitten valvontamekanismit ja tarkastusmekanismit. Puheaikani on päättynyt. Haluan lopuksi vielä sanoa, että odotan, että tästä tulee aika kiistanalainen asiakirja. Ihan siksi, että tämä yhdenvertainen kohtelu on tässä niin keskeisellä siellä. Toiseksi meidän on ymmärrettävä kansallisia kantoja ja erilaisia kansallisia herkkyyksiä, mutta lopulta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos jäsenmaat vaativat ja ovat vaatineet aikanaan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, niin silloin he samalla hyväksyivät, että taloudellinen maahanmuutto on ollut Euroopan unionille valtava resurssi. Jos näin on, niin sitten me tarvitsemme standardeja, jotka todella pätevät koko EU:ssa. Sehän on arvoyhteisö. Kuinka me kohtelemme kiertomuuttoa, kiertomuuttajia ja kausityöntekijöitä on äärimmäisen tärkeä asia ja paljastaa arvoistamme paljon. Minä toivon, että kaikki te, joita tämä aloite kiinnostaa, tulette ottamaan proaktiivisen lähestymistavan ja myös tänään tässä keskustelussa teette niin. Kiitos. Kiitoksia kovasti, Claude. Mikki. Kiitoksia kovasti, Claude. On totta, että esittelijä esitellessään tämän asian sai aika anteliaasti aikaa, 20 minuuttia, mutta toivon, että muut tämän aamun puheenvuorot – olisivat maksimissaan seitsemän, seitsemästä kymmenen minuuttia, niin että voimme jättää tilaa myös keskusteluille. Ja nyt menemmekin seuraavaan. Ja voimme sitten myös ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet keskusteluun. Nyt Martta Siige äh, sisäasioiden DGstä saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kovasti. Haluan kiittää tätä Libe-valiokuntaa siitä, että järjestitte tämän julkisen kuulemistilaisuuden, joka koskee kahta erittäin tärkeää ehdotusta, joiden tarkoitus on äh, saattaa päätökseen vuoden 2005 suunnitelma, joka koskee maahanmuuttoasioita. Kuten sanottu, tulemme keskustelemaan tänään direktiivistä, joka koskee kausityöntekijöitä, samoin kuin ähm, direktiivistä keskustelemme, joka koskee yritysten sisäisiä, äh, sisäisesti maasta toiseen siirtyviä työntekijöitä. Nämä ovat erittäin tärkeitä asiakirjoja, ensimmäisiä, jotka on hyväksytty sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja on ilo todeta, että monet äm, sidosryhmät ovat täällä edustettuina kiinnostuneina. Tämä on erittäin hyvä mahdollisuus meille äh, tehdä tiettäväksi se, mikä on meidän lähestymistapamme, minkälaisia, mekin saamme tietää teiltä, minkälaisia epäilyksiä, minkälaisia äm, kommentteja teillä on, ja voimme tällä tavalla selittää tätä omaa päätöksentekoprosessiamme paremmin ja viedä sitä eteenpäin. Mitä itse maahanmuuttoon tulee, niin mehän tiedämme, että se on yksi elämän tosiasioista. Se on läsnä joka päivä. Viime aikoina ö, olemme nähneet eri Euroopan kolkissa ja maailman kolkissakin ö, silminpistäviä ilmiöitä, jotkut ovat vähemmän silminpistäviä, mutta joka päivä kansalaiset ja me kaikki joudumme kohtaamaan maahanmuuttoilmiön. Uskon, että maahanmuuton kattava hallinnointi ja hyvä hallinnointi on ehdoton pakko tämän päivän maailmassa ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, erityisesti Euroopan unionin, unionissa voidaksemme varmistaa sen, että voimme hyvin ja kattavalla tavalla hallinnoida maahanmuuttoilmiötä niin Euroopan unionissa kuin kolmansien maidenkin osalta. Tämä ei koske ainoastaan kriisin aikoja, vaan meidän täytyy myös ajatella pidemmällä tähtäyksellä, jotta voimme pitää huolen siitä, että meidän lähestymistapamme on kestävä. Menen välittömästi, koska aikaa on vähän, menen välittömästi tähän kausityöntekijöitä koskevaan direktiiviin. Aika monta elementtiä e- esittelijä ja jo mainitsikin, mutta lyhyesti muistuttaisin teitä siitä, mikä tämän ehdotuksen taustalla on. Tämän ehdotuksen tarkoitus on auttaa antamaan sujuvat yhteiset puitteet näille nimenomaisille työntekijöille, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia – pyrimme varmistamaan sen, että he voivat tulla tilapäisesti työskentelemään Euroopan unioniin samalla kun varmistetaan se, että tämä työntekijöiden kategoria saa riittävää suojaa riistoa vastaan. Tämä on ensimmäinen ehdotus, joka on koskaan tehty ja joka koskee kouluttamattomia työntekijöitä. Tätä ennenhän komissio oli jo laatinut koulutettuja työntekijöitä koskevan direktiivin. Miksi oli välttämätöntä tehdä tämä ehdotus? Kokemus on osoittanut, että kolmansien maiden työntekijöille on kovasti kysyntää. Euroopan unioni tarvitsee työntekijöitä kolmansista maista, tällaisia kausityö, työntekijöitä muun muassa maataloudessa, matkailualalla, puutarha-alalla. Meillä on aivan liian vähän työntekijöitä omasta takaa ja kokemus on osoittanut, että kolmansista maista tulevat kausityöntekijät tarvitsevat suojaa tässä tilanteessa. He joutuvat usein kohtaamaan todellista riistoa, heikkoja työolosuhteita ja tämä on asia, jota meidän täytyy torjua. Välimeren tapahtumat osoittavat sen, että on erittäin tärkeää avata kanavat lailliselle maahanmuutolle. Se on paljon turvallisempaa kuin laiton maahanmuutto. Täällä vain sillä tavalla voimme vähentää laitonta maahanmuuttoa. Minkälaisia komission ehdotuksen edut ja hyödyt sitten ovat? Meidän ehdotuksemme perustuu siihen, että perustetaan nopeaa menettely kausityöntekijöitä silmällä pitäen. Se tarkoittaa sitä, että EUn taloudet voivat hyötyä kausityöntekijöistä silloin, kun niitä tarvitaan. Meidän säädöksemme luonnoksessa säädetään, että jäsenvaltioilla täytyy olla toimivalta määritellä maahanmuuttajien lukumäärät ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä myös työmarkkinatestejä. Eli tällä tavalla jäsenvaltiot ovat kyllä aivan itsenäisiä tehdessään näitä päätöksiä. Kuitenkin direktiivi antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön nopea menettely, joka on sama kaikissa jäsenvaltioissa ja joka mahdollistaa sen, että kausityöntekijöitä voidaan värvätä samalla tavalla kaikkialla. Ehdotus sisältää selkeitä maahanottosääntöjä, joka on omiaan pitämään huolen siitä, että ma- maahanmuuttaja ei tule laittomasti, eivätkä kausityöntekijät viivy liian pitkään maassa. Myös työnantajille – sälytetään sanktioita, jos antavat laittomille kausityöntekijöille työtä. Toivomme, että lainsäädännön siirtämistakarajasta pidetään kiinni ja myös valvotaan sitä, kuinka lakia on toteutettu jäsenvaltioissa. Mikä tulee kausityöntekijöiden luvallistamiseen? Ensinnäkin työnantajien täytyy, kaikkien täytyy noudattaa työolosuhteita. Työnantajien täytyy antaa riittävää näyttöä siitä, että kausityöntekijät voivat elää säällisissä oloissa oleskellessaan maassa. Asetuksessa säädetään myös valitusmekanismista, jonka tarkoitus on voida paremmin valvoa direktiivin toteuttamista – ja kuten esittelijä sanoi, tämän mekanismin valvonnan valvonta on sekin tärkeää. Mitä tämän ehdotuksen rakenteeseen tulee, eli siihen, miten kausityöntekijät otetaan vastaan Euroopan unionissa, on osa niin sanotun sirkulaarisen maahanmuuton hallinnointia, eli kiertolaismaahanmuuton hallinnointia. Se on osa tätä maahanmuuttopolitiikkaamme. Tällainen kierto, kiertävä maahanmuutto EU-maiden sisällä sitä koskeva lainsäädäntö pyrkii rajoittamaan näiden työntekijöiden liian pitkää oleskelua eri maissa – miten sitten aiomme mennä eteenpäin? No, selvää on se, että toivomme, että voimme viedä tätä asiakokonaisuutta eteenpäin nopeasti. Kaikki kokoukset, keskustelut sidosryhmien kanssa ja kaikki ne menettelyt, joita neuvoston edustaja tässä kuvaili, mm, no, toivomme, että ne edesauttavat tämän ehdotuksen pikaista hyväksymistä. Toivottavasti tänään voimme kuulla teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne niin, että voimme todellakin nopeuttaa tätä prosessia. Komissio on määrätietoinen tässä ja haluaisin korostaa vielä sitä, aivan kuten esittelijäkin sanoi, kuinka tärkeää subsidiariteettiperiaatteen kunnioittaminen on. Meillä on, olemme kuulleet useita lausuntoja kansallisilta parlamenteilta. Jotkut ovat kielteisiä, jotkut ovat myönteisiä. Ja tämä oli äärimmäisen tärkeä kokemus meille myös komissiolle, kun valmistelimme tätä päätöksentekoprosessia. Haluaisin nyt kiittää teitä kovasti, että sain käyttää puheenvuoron ja kuuntelen mielelläni ehdotuksianne ja vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Vivien Vadasille, joka edustaa Unkaria puheenjohtajavaltiota. Pyydämme teitäkin ottamaan huomioon aikarajoitteet, koska meillä on vielä kaksi puheenvuoroa ja joskus keskusteluakin täytyy käydä. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan puhua täällä. Hyvää huomenta kaikille naiset ja herrat. Hmm. Unkarin puheenjohtajavaltion puolesta minä haluaisin kiittää live-valiokuntaa siitä, että tämä julkinen kuulemistilaisuus on järjestetty. Unkarissa me kiinnitämme hyvin paljon huomiota siihen, että nämä kuulemiset ovat laajoja ja myöskin tähän tiiviiseen yhteistyöhön kun olemme yhteislainsäätäjiä Euroopan unionissa. Tässä on hyvä mahdollisuus Unkarille olla tässä keskustelun johtamisessa neuvoston kanssa ja katsoa tätä laillista maahanmuuttoa hyvin laajasti. Kuten me huomaamme, tämän ehdotuksen päätarkoituksena on luoda hyvin yksinkertainen ja toimiva järjestelmä, sellainen järjestelmä, jota voidaan hyvin soveltaa kussakin jäsenmaassa. Tällainen joustava järjestelmä tarvitaan, joka voi reagoida sitten erilaisiin tilanteisiin jäsenmaissa ilman, että kausityöntekijöiden oikeuksia poljetaan. Haluaisin kiittää teitä myöskin tästä työasiakirjasta ja todellakin toivon, että keskustelu tuo uutta meille. Nyt sitten ajattelin kertoa teille, mikä tilanne on neuvoston sisällä ja jatkan unkariksi. A magyar elnökség alatt nagy intenzitással. Unkarin puheenjohtajakaudella meillä on ollut hyvin intensiivisiä keskusteluja niistä aiheista, jotka alkoivat jo Belgian kaudella. Meillä on tietenkin asiantuntijaryhmät, jotka tekevät työtä ja näiden keskustelujen aikana me olemme edistyneet eräissä eh, yksityiskohtaisissa asioissa. Herra Moreis tässä jo mainitsi, samoin komissio mainitsi siitä, että näiden neuvottelujen aikana jäsenvaltiot ovat puhuneet toissijaisuusperiaatteesta moneen otteeseen. Mitä tulee tähän luonnokseen, niin meillä on hyvin eh, monimutkaisia eh, asioita, jotka liittyvät näihin työskentelyolosuhteisiin ja meillä on työryhmä, työryhmäneuvostossa, joka näitä asioita käsittelee. Tässä työryhmässä me olemme jo keskustelleet eh, ja sieltä ryhmästä on tulossa myöskin paperi tästä kattavasta asiasta, ja tämä menee siis maahanmuuttoryhmän neuvostossa. Minä kuvittelisin, että tässä on vähän samanlaisia asioita, mitä te käsittelette täällä Libe- ja Empel-valiokunnissa. Mitä tulee näihin sosiaalisiin kysymyksiin, me olemme hyvin tiivistä keskustelua käyneet ja jatkamme sitä. Maahanmuuttoon liittyen voin sanoa, että näin aluksi me olemme katsoneet eh, sellaisia oleskelulupia, jotka eivät olisi yli kolmen kuukauden mittaisia. Tähän liittyen haluan kertoa teille, että olemme intensiivisesti keskustelleet viisumiasiantuntijoiden kanssa tästä asiasta. Suurin haaste on se, että se liittyy tähän joko lyhyen oleskeluun tai pitkään oleskeluun. Meillä nimittäin on erilaista lainsäädäntöä eri maissa ja on kysymys siitä, että pitäisi harmonisoida asioita. Meillä on tietynlaisia tavoitteita Unkarin puolelta, mutta kun me katsomme kausityöntekijöitä, niin pitäisi huolehtia siitä, että kausityöntekijöillä on täsmälleen samanlaiset oikeudet riippuvatta oleskelun pituudesta. Me olemme etsimässä kompromissia sillä tavalla, että tasapaino säilyisi. Sitten toinen tärkeä asia, joka tähän työhön liittyy, se, että miten kausityöntekijä määritellään. Herra Mores tässä jo puhui eh, asiasta ja eräät muutkin. On kysymys eh, siitä, että kuinka pitkä tämä kausityöjakso on. Jäsenvaltioilla on erilaisia näkemyksiä tästä kysymyksestä – koska kansalliset olosuhteet ovat erilaisia ja myöskin mailla on erilaisia järjestelmiä jo käytössä, jotka ovat keskenään erilaisia. Mikä on kausi ja mikä on kausi työ, niin tämän määrittelyssä on todellakin maiden välillä eroja. Sitten kun puhutaan näistä aloista, joilla kausityöntekijöitä käytetään, niin siinäkin on hyvin paljon maakohtaisia eroja luonnoksessa puhutaan kuuden kuukauden oleskelusta, mutta eräiden maiden mielestä tämä on liian pitkä kausi ja toiset maat taas sanovat, että aika on liian eh, lyhyt. On kysymys siitä, että tasapainoa löydetään ja sitten täytyy miettiä sitä, minkälaisia kansallisia järjestelmiä jo nyt on käytössä. Maahanmuuttoasioihin liittyen eh, on vielä eräs aihe, joka liittyy siihen, missä hakemus tehdään jos pitääkö se tehdä maassa, jossa henkilö jo asuu Euroopassa. Ja sitten on kysymys tästä säällisestä elämänlaadusta. Täytyy miettiä sitä, että kuinka riittävä elintaso määritellään ja itse asiassa se, että kuinka mitä, mitä on tällainen liian laaja lupa. Eräissä maissa on hyvin huolestuneena katsottu sitä, että työnantaja joutuu huolehtimaan säällisestä elämänlaadusta. Koska yleensähän on niin, että työntekijä on se, joka hakee asumuksen itselleen. Tulee mahdollisesti olemaan hyvinkin hankalaa se, että todistetaan asioita. Miten voi työnantaja esimerkiksi todistaa, että asuminen ja elinolosuhteet ovat riittävät työntekijälle? No, tässä on monenlaisia yksityiskohtaisia asioita, joita me vielä käsittelemme omalla kaudellamme. Ja on aivan selvää, että tämän työn yhteydessä me toimimme erittäin tiiviissä yhteistyössä komission kanssa ja myöskin Puolan kanssa, joka on seuraava puheenjohtajamaa. Me kuuntelemme myös tarkkaan siitä, mitä Euroopan parlamentissa tapahtuu, ja meillä on myös tarkoitus olla hyvin avoimia kaikille toimijoille, jotka tätä kysymystä hoitavat. Kiitoksia kaikille. From... Niin, nyt meillä on täällä työllisyysvaliokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan esittelijät. Nyt annan puheenvuoron Kofferaatille, olkaa hyvä. Grazie Presidente. La prima cosa di ordine... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, joka meidän mielestäni tulisi ottaa huomioon, jotta emme... Meidän täytyy ottaa huomioon se, kuinka tärkeä tämä direktiivi on. Direktiivi voi myös osoittautua vaikutusten sellaiseksi, että se vaikuttaa päinvastaisella tavalla kuin haluttiin. Kausityöntekijöiden lukumäärä on nousussa ja se, tulee, se myös muuttuu jatkuvasti viime vuosina kausityöntekijöitä on ollut erityisesti maatalousalalla ja ylipäänsä <clears throat> palvelualalla. Samoin matkailu- ja loma-alalla kausityöntekijöiden määrä on nousussa. Maatalousala on muutoksessa ja se on johtanut kausityöntekijöiden lisääntyvään käyttöön. Myös turismin alalla tilanne on vastaavanlainen. Meidän täytyy saada aikaan direktiivi, joka säätelee näitä ilmiöitä mahdollisimman selkeästi. Mielestäni olisi kuitenkin hyödyllistä ottaa mukaan myös tietynlaista joustoa. Kausityön tekijät yleensä tekevät työtä kolme kuukautta, mutta usein on totta, että eri kolkissa, kuten Suomessa ja Maltalla esimerkiksi, tällaiset kausityöntekijöiden työkaudet ovat aivan erilaiset. Ja sen vuoksi meidän täytyy suoda joustoa keston osalta. Tietyissä jäsenvaltioissa tällainen kausi saattaa kestää pidempään kuin mitä direktiivissä säädetään. Toinen teema, joka on yleisluontoinen luonteeltaan, liittyy tasapuoliseen kohteluun. Tasapuolinen kohtelu liittyy tietysti myös tasapuoliseen palkkion. Työolosuhteet, työsuojelu, kaikki ovat asioita, jotka normaalisti otetaan huomioon silloin, kun henkilö on työsuhteessa. Ja sen vuoksi meidän täytyy ymmärtää tasapuolinen kohtelu mahdollisimman laajalla tavalla. Tasapuolinen kohtelu koskee myös palkkiota. meidän täytyy muistaa sitä, että tällainen yhtenäisyys tarkoittaa myös sitä, että markkinoiden ja kilpailun täytyy olla avointa. Kaikkien täytyy ö, toimia avoimella tavalla, välttää polkumyyntiä, dum, sosiaalista dumppausta. Tällainen väline, jonka tarkoitus on säätää ö, tasapuolisesta kohtelusta, voi olla vain niin sanottu työehtosopimus – kollektiivisesti neuvoteltu työehtosopimus. Eli kun yksilölle annetaan työtä, olipa hän kausityöntekijä tai pysyvä työntekijä, hänellä, hänen täytyy soveltaa samoja sääntöjä. Ja yksilö, direktiivissä tulisi yksilöidä näitä sääntöjä. Entäpä sitten valvonta? Sanktiot ja valvonta ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan välttää väärinkäytöksiä. Usein kausityön tekijät kohtaavat riistoa, joutuvat tekemään myös laitonta työtä. Se johtuu siitä, että valvonta on riittämätöntä. Sen vuoksi tarvitaan sanktioita ja valvontaa. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta kausityöntekijöiden työn laatu ja työoloja voidaan valvoa. Tämäkin liittyy siihen, että tämä liittyy siihen, että toisaalta halutaan tasapuoliset olosuhteet kaikkialla EU:ssa ja toisaalta halutaan välttää laittomuuksia. Mitä tulee tilapäiseen siirtymäajan järjestelyyn, niin meidän täytyy säädellä maahanmuuttajien lukumäärästä jäsenvaltioittain. Mielestäni kuitenkin tällainen tilapäinen järjestelmä olisi virhe. Ja niin Euroopan parlamentin kuin komissionkin ehdotuksessa tämä tulisi ottaa huomioon. Grazie. Honorevole Cofferati. Kiitoksia edustaja Konferaatti. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Papadopololle. Hän on naisten oikeuksien esittelijä. Thank you very much, uh, Miss. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aion puhua omassa, omalla äidinkielelläni. Maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionissa – on välttämätöntä, koska kausityönteko on kaikissa jäsenmaissa kasvanut ja meille on käynyt selvästi, selväksi, että on tärkeää, että meillä on direktiivi näistä asioista. Me haluamme paremmin hallinnoida muuttovirtoja ja myös ohimenevä väliaikainen muutto tarvitsee avoimia sääntöjä näiden ihmisten työnteolle ja oleskelulle. Tällainen väliaikainen oleskelu ei saisi kuitenkaan muuttua pysyväksi oleskeluksi ja siksi tarvitsemme miniminormeja ja sanktioita myös sellaisia työnantajia vastaan, jotka sortuvat laittomuuksiin. FEM-valiokunnassa sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa me uskomme, että meidän pitäisi pitää huoli siitä, että suuri osa kausityön teosta on naisten tekemään. Naiset tarvitsevat kuitenkin paljon suojelua. He tulevat usein köyhistä maista. Heillä on lapsia, joskus he ovat raskaana. Ja kun he menevät ulkomaille, he usein törmäävät esteisiin ja erilaisiin kliseisiin. He saattavat olla kielitaidottomia ja sen takia naisia täytyy erityisesti suojella. Suojella siksi, että he saisivat asiallisen majoituksen ja myös oikeaa tietoa velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan ja sellaisella kielellä, jota he ymmärtävät. Eli vastaanottavan maan täytyy jakaa tällaista tietoa, ja jos oikeuksia poljetaan tai sopimusta vastaan rikotaan, niin siitä täytyy tehdä ilmoitus. Nyt on tosiaankin kyse vain kausityöstä ja siihen liittyen on olemassa spesifejä sopimuksia. Usein nämä ihmiset työskentelevät hyvin pienellä palkalla, tekevät ylitöitä ja siksi on hyvin tärkeää, että he tietävät omat oikeutensa. Vastaanottavan maa tarvitsee myös sellaisia mekanismeja ja sellaista työvoimaa, joka mahdollistaa työn antajien systemaattisen valvonnan ja sanktioiden soveltamisen, jos työnantajat eivät pitäydy säännöissä. Sen, mitä herra Moraes sanoi johdannossaan, on hyvin kiinnostavaa. Tästä täytyy keskustella jäsenmaiden kanssa ja muidenkin toimijoiden kanssa perusteellisesti, esimerkiksi subsidiariteetti, ja nämä sektorit, maatalous ja matkailu, uskomme, että ne ovat keskeisimmät, mutta on tietysti muitakin sektoreita, vino pino, joissa kausityötä esiintyy. Tämä on todellakin erityisen tärkeä teema, sillä oleskeluolosuhteiden täytyy olla terveitä, samoin majoituksen täytyy olla kunnossa ja kaikista näistä teemoista meidän täytyy keskustella jäsenmaiden kanssa. Omassa valiokunnassamme me olemme iloisia tästä direktiiviehdotuksesta ja olemme valmiita myös jatkossa osallistumaan tähän keskusteluun. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme huomanneet, että aika monet edustajat haluavat ottaa osaa tähän keskusteluun. Yleisön joukossa on jo useita, jotka haluavat esittää kysymyksiä niin, että voivat sitten saada palautetta panelisteilta. Toivon, että kaikki pitäytyvät noin parin kolmen minuutin puheenjohtajasta. Seniora Ronelo Lopes. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin puhua siitä, miten me suosimme laillista maahanmuuttoa välttääksemme laittoman maahanmuuton kasvun. Juuri sen mahdollistamiseksi, että tämä direktiivi olisi tehokas, kun laitonta maahanmuuttoa on näin paljon, niin siksi tätä on pohdittava. Ainoa mahdollisuus on tehdä työtä yhdessä lähtömaiden kanssa, jotka ovat usein etelä no, sen pallonpuoliskon maita, usein Amerikka, Latinalainen Amerikka on tässä mukana. Meidän täytyisi jollakin tavalla organisoitua tässä samaan tyyliin kuin Euroopassakin tapahtui silloin, kun meiltä oli migraatiota muualle päin. Eli näissä lähtömaissa pitäisi olla sellaisia organismeja, jotka kanavoisivat tätä työvoiman kysyntää ja jakaisivat tietoa Eurooppaan lähteville työntekijöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä on erittäin tärkeää, jotta työntekijät tietäisivät jo tullessaan, mitkä heidän oikeutensa tulevat olemaan, mitkä heidän työolosuhteensa ovat, ja siksi tällaista täytyisi edistää. Etenkin sellaisissa maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa kohti demokratiaa. Diktatuurimaissahan tämä tulee olemaan paljon vaikeampaa mutta naapuruuspolitiikka voisi nimenomaan suosia sellaisia maita, jotka voisivat kanavoida tätä maahan, maastamuuttoa ja informoida työntekijöiden oikeuksista. Toinen asia, jonka haluan sanoa, liittyy joustavuuteen. Meidän täytyy tietysti ymmärtää, mitä joustavuus tarkoittaa. Eihän joustavuus voi olla sitä, että poljetaan oikeuksia. Meidän täytyisi täsmällisesti pitää huoli siitä, ettei joustavuus haittaa tasa-arvoista kohtelua. On nimittäin aivan totta, kuten herra Koferati sanoi, että esimerkiksi Andalusiassa tai Maltalla ja Suomessa on hyvin erilaiset olosuhteet. Andalusiassa esimerkiksi matkailusesonki on yhdeksän kuukauden pituinen. Eli kyllä näiden ö, oikeuksien siirrettävyys on erittäin tärkeä ja monet kausityöntekijät tulevat joka vuosi uudestaan, eli tämä toistuu vuosi vuodelta tämä maahanmuutto. Siksi olisi tärkeää, että näitä oikeuksia voitaisiin siirtää jotta työntekijä, joka tulee, tietäisi täsmälleen, mitkä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat. Siksi olisi tärkeää, että ammattiliitot, eivät ainoastaan eurooppalaiset, vaan myös lähtömaiden ammattiliitot, ottaisivat yhteyttä eurooppalaisiin ammattiliittoihin ja tekisivät yhteistyötä ja vaihtaisivat tietoja. Tämä varmasti mm, kansainvälisen työjärjestön puitteissa voisi hyvinkin onnistua tällainen yhteistyö. Kolmanneksi vielä sanktioista. Mehän puhumme nyt, emme puhu työntekijöiden suojelusta, vaan heidän oikeuksiensa puolustamisesta. Me puhumme työntekijöiden haavoittuvuudesta, joiden oikeudet saatetaan kyseenalaistaa, ja olisikin hyvin kiinnostavaa, jos tässä ammattiliittotyön lisäksi, joka on tietysti hyvin keskeinen tässä, olisi myös toinen kiinnostava näkökohta, nimittäin se, miten jäsenmaiden työjärjestöt voisivat jollakin tavalla tehdä yhteistyötä. Tällä hetkellähän työmarkkinat ovat jumissa ja jokaisella maalla on omat työmarkkinat, mutta tulevaisuudessa me puhumme eurooppalaisista työmarkkinoista ja välimeren työmarkkinoista ja liikkuvuudesta. Joten meidän täytyy pohtia sitä, miten joku eurooppalainen organismi tulevaisuudessa – voi sanktioida. Mutta mehän voimme luoda tällaisia observatorioita tai virastoja, jotka kykenisivät arvioimaan tilannetta työvoiman liikkuvuuden suhteen. Kiitos. Thank you, Chairman. Kiitoksia. Puheenjohtaja, monissa jäsenvaltioissa kausi tekijät. valitettavasti ovat laittomasti maissa. Ja heillä tulisi olla oikeus tasapuoliseen kohteluun. Monissa tapauksissa nämä kausityöntekijät ovat hyvin haavoittuvaisia. Olen yhtä mieltä molempien puhujien kanssa siitä, että meillä on useita kansallisia näkemyksiä tähän kysymykseen. Ja toki meidän täytyy löytää keinoja myös käsitellä tällaista kiertävää maahanmuuttoa. Mutta haluaisin vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Voisitteko panelistit sanoa hiukan seuraavista asioista? On totta totta, että kausityöntekijöitä koskeva direktiivi näyttää hyvin tärkeältä välineeltä. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, erityisesti eteläisen Euroopan maissa näinä aikoina on yhä enemmän ja enemmän maahanmuuttajia, usein johtuen arabimaiden kriisistä. Miten voimme varmistaa sen, että kausityöntekijät eivät jää maahan ja ryhdy herkeä laittomiksi maassa oleskelijoiksi siinä vaiheessa, kun kausityö loppuu. Miten voimme välttää, että direktiiviä käytetään tällä tavalla väärin? Ja toinen kysymys on seuraava. Olen yhtä mieltä Claudin kanssa monistakin seikoista, Olemme tietysti ri, erikin mieltä monista asioista. Mutta korostaisin, kuinka tärkeää on muistaa ne kahdenväliset sopimukset, kahdenväliset sopimukset, joita on jo olemassa eri maiden välillä. Esimme. Olen nähnyt Espanjan esimerkin. Espanja on allekirjoittanut kahdenväliset sopimukset useiden kolmansien maiden kanssa. Johtopäätös. On tärkeää, että keskustelemme asiasta, mutta meidän täytyy hyvin selkeästi katsella näitä asioita. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Eh, Kiitoksia Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat esitelleet tässä työnsä. Tässä on hyvin tärkeää työtä tässä mietinnössä tehty. Tässä on hyvin suuri asia kyseessä Euroopan unionin kannalta. Tässä on hyvin suuri ongelma Euroopassa, koska on hyvin suuria eroja Euroopan strategian välillä verrattuna eri maissa käytettäviin toimintatapoihin. Ja hyvin vaikeita ongelmia tästä syntyy lailliselle maahanmuutolle, erityisesti kausityöntekijöille. On olemassa merkkejä siitä, että kausityöntekijät, jotka tulevat joko kolmansista maista tai EU-sta, että heitä hyväksi käytetään. Elän hyvin huonot olosuhteet ja hyvin laajoja tällaisia väärinkäyttöverkostoja on olemassa. On myös työhönottovirastoja, jotka ovat tähän sekaantuneet. Joskus jopa paikalliset viranomaiset ovat mukana tässä toiminnassa. Minusta tuntuu, että me tarvitsemme juuri tällaista voimakasta eurooppalaista lainsäädäntöä, koska sillä tavalla voimme asioita parantaa. Sitten Hyvin tärkeää ovat nämä työskentelyolosuhteet kausityöntekijöiden kohdalla. Niitä täytyy parantaa ja työntekijöitä suojella. Toinenkin ongelma on se, että kun työntekijät tulevat esimerkiksi Bulgariasta tai Romaniasta Euroopan sisältä, niin nämä ovat työntekijöitä, joita hyvin usein syrjitään Euroopassa – Kolmansien maiden työntekijöitä suojellaan joskus paremmin kuin Euroopan kansalaisia. Kun työskentelyolosuhteita parannetaan kolmansista maista tuleville, niin on yhtä tärkeää muistaa, että Euroopan kansalaisia suojellaan. Sitäkin suojaa pitää kohettaa. Äh, Kiitoksia. Meidän täytyy ehkä vielä tulla tietoisiksi siitä, mitä me oikeastaan tällä aloitteella haemme, missä sen pääfokus on. Onko kyse siitä, että parannetaan kausityöntekijöiden oloja, estetään syrjintää, vai onko kyse itse asiassa siitä, että työnantajia ähm, tai työntekijöitä, että saataisiin työntekijöitä kustannustehokkaasti sellaisiin töihin, joita kukaan maan oma asukas ei halua tehdä. Missä siis on painopiste? Ja minun täytyy sanoa, että meidän painopisteemme on ensin mainitussa kysymyksessä. Me Eurooppaan tulee kausityöntekijöitä ja meidän täytyy tätä tilannetta hoitaa ja siksi meidän täytyy selvittää kaksi asiaa. Ensinnäkin, mitä tarkoittaa kausityöntekijä? Kyseessähän voi olla minkälainen henkilö tahansa, minkälainen sektori tahansa, joka liittyy jonkin seko, sesonkiin. Vaikkapa maanjäristys tai jokin tulva voi olla tällainen kausiluontoinen tapahtuma, joka edellyttää kausityötä. Meidän on määriteltävä tämä kunnolla tai sitten me toteamme, että kyse on sellaisista töistä, joita kukaan muu ei halua tehdä, ja niitä on sitten ympäri vuoden. Kiertomuutto on toinen kysymys. Minä en usko siihen ollenkaan. Ei tällaista kiertomuuttoa ole maailmassa ihmiset lähtevät muualle töihin, koska he haluavat huolehtia perheestään ja se on ihan normaalia, eikä minä semmoista lähtisi kritisoimaan. Sitten nämä työmarkkinatestit. Tämä on meille ihan tuttu juttu Saksassa ja tämä työmarkkinatesti on sellainen, jota sovelletaan lähinnä ulkomaisiin työntekijöihin. Se on äärimmäisen byrokraattista ja vaikeaa ja voin vain varoittaa siitä, että me tällaisia säädöksiä ottaisimme mukaan tähän. Työolot, työehdot. Asiaan kuuluva majoitus ja asiaan kuuluva elä, elintaso, mitä ihmettä se oikein tarkoittaa tuo asiaan kuuluva tuossa? Se, mitä Rosarnossa tapahtui, se täytyy estää. Meidän täytyy tämäkin selvittää paremmin. Minusta tuo asian kuuluva ei ole riittävän täsmällinen ilmaisu. Sitten palkkakysymykset ovat tärkeitä. Polkumyynti on estettävä, että teetämme vain likaisen työn hyvin halvalla. Sitä ei saa tapahtua. No sitten ammattiyhdistysoikeudet. Jos Euroopassa työskennellään, niin sitten työntekijällä pitää tietysti olla ammattiyhdistysoikeudet Ihminen ei voi olla vain puoliksi raskaana, vaan se on kaikki tai ei mitään. Kysynöm szépen, elnök <clears throat> magyar nyelven. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion puhua Unkaria, jos sallitte. Olen sangen huolestunut koko tästä maahanmuutto keskustelusta siitä, että ihmiset tulevat Euroopan ulkopuolelta Euroopan unioniin tekemään kausityötä. Minua häiritsee se, että, tätä pidetä, että pidetään täysin normaalina ja asianmukaisena sitä, että Euroopan unioni käsittelee tällaista asiaa. Mistä me oikein puhumme? Puhumme köyhistä ihmisistä, köyhistä maista, näiden maiden kansalaisista, jotka altistetaan kaikenlaisille vaaroille, maailmanlaajuisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Yrit koettelevat onneaan, tulevat rikkaampiin maihin, tekevät sellaista työtä, jota kukaan muu ei halua tehdä, koska työ ei ole kivaa. Mielestäni meidän täytyy muistaa se, että me emme myöskään synnytä riittävästi lapsia, meillä ei ole riittävästi työvoimaa. Nämä ihmiset siis tulevat tekemään tämän työn Emmekä puhu ainoastaan kolmannen maailman maiden ihmisistä, ei nyt huijata itseämme. Minä tulen Unkarista ja omassa maassani, joka on siis ollut Euroopan unionin jäsenvaltio jo jonkin tovin, meillä ja olemme puheenjohtajavaltio, ja siitä huolimatta me olemme maasta muuttomaa. Ihmiset lähtevät Unkarista, menevät muualle. Mitä tämä tarkoittaa? Miksi? Mikä on tilanne? No, tässä muutama päivä sitten tapasin muutamia sairaanhoitajia, mitä he tekevät lomiensa aikana silloin, kun heidän pitäisi levätä, kerätä voimiaan? No, nämä henkilöt noin 250 300 ähm, kuukaudessa, tällaisella kuukausipalkalla, äh, kun joutuvat kituuttamaan, menevät lomillaan Itävaltaan, tekevät kausityötä maantiloilla esimerkiksi. Tai unkarilaiset pätevät opettajat, ne niin heidän kuukausipalkkansa on noin 200 euroa. Mm, mitä he tekevät lomillaan? Menevät siivoamaan Itävaltaan tai Saksaan. Menevät ihmisten koteihin siivoamaan. Tästä me nyt puhumme. Me ole, meille on kerrottu, että me tarvitsemme tätä nimenomaista direktiiviä, koska tarvitsemme tasapuolisuutta. No minä voin kertoa teille, että siinä vaiheessa meillä on tasa-arvoa, kun saksalainen opettaja tulee unkarilaiseen kotiin siivoamaan, tai ranskalainen tai brittikansalainen eh, tulee Unkarin kausityöntekijäksi maatilalle päinvastoin. Eli samalla tavalla kuin unkarilaiset nyt menevät vauraa, vauraampiin eurooppalaisiin maihin tekemään kausityöntekijätyötä. Olen pahoillani muille. On annettu neljä ja puoli minuuttia, jota minäkin haluan jatkaa. Kun me järjestämme tämänkaltaisia kuulemistilaisuuksia tulevaisuudessa keskustelemme maahanmuutosta, niin pyytäisin teitä myös kutsumaan paikalle lähtömaiden edustajia, sellaisia ihmisiä, jotka ovat kertoa, missä tilanteessa nämä ihmiset oikeasti ovat, sellaiset, jotka tulevat tänne länsimaihin tekemään kausityötä, mitkä heidän olosuhteensa todella ovat ja minkälainen vaikutus tällä kaikella on heidän yhteisöihinsä, kotitalouksiinsa, perheisiinsä mikä, minkälaisia vaikutuksia tällä ilmiöllä on, josta täällä keskustelemme, jota pidetään mukaan ihan täysin normaalina. Siinä ei ole mitään normaalia, se on epäreilua ja täysin kummallista. Eh. Kiitos, puheenjohtaja. Eh, minä haluaisin kaksi kommenttia tähän tehdä. Ensinnäkin, mitä varten me haluamme tätä säännöstöä? Ja haluaisin myöskin, että kiinnitettäisiin huomiota siihen, että on hyvin paljon laittomia työntekijöitä, ovatpa he sitten kausityöntekijöitä tai pysyviä työntekijöitä, niin he ovat kolmansista maisista, maista tulleet laittomasti tänne. Ja tämä kertoo siitä, että tässä kun on kysymys töistä, jossa on hyvin vähän taitovaatimuksia ja hyvin pienet palkat, niin – Tällaista laitonta työtä siis eh, esiintyy hyvin paljon. Tällainen säännöstö mm, kausityöntekijöille voisi olla yksi keino taistella ilmiötä vastaan. Me voisimme antaa heille virallisen statuksen ja tällä tavalla parantaa asioita. Sitten toinen asia on tietenkin selvää, että ihmiset, jotka tulevat tänne työskentelemään – kausityöntekijöinä. Heidän täytyy saada samaa palkkaa. Mutta ongelmat ovatkin, liittyvätkin muihin oikeuksiin. Olen huomannut, että neuvosto ehdottaa jotakin aivan muuta kuin olemme ajatelleet kun puhutaan näistä työsopimuksista, niin ne ovat lyhempiä kuin kausi, jolloin työvoimaa tarvitaan. Meidän ei pidä unohtaa, että me tässä nyt on kysymys työstä, joka on todellakin tarve, tarpeellista meille ja sitten poistamme laitonta toimintaa. Thank you. Um... Kiitoksia jotta voitaisiin sallia maahanmuutto ja jopa maahanmuuton kannustaminen on asia, jota pidetään usein liberaalina politiikkana, mutta näyttäisi siltä, että myös ihmisten joukossa vallitsee halu muuttaa tuntemattomaan. Usein tämä halu johtuu sodasta, epä tasa-arvoisuudesta ja jopa vääristyneistä odotuksista, joita, jota, jota viihdeteollisuus ruokkii. Ne, jotka ottavat vastaan näitä työntekijöitä, eivät ole millään muotoa altruistisia, haluavat käyttää työntekijöitä silloin, kun tarvitsevat. Kausityöntekijät ovat tällaisia käyttökelpoisia työntekijöitä. Niin kausityöntekijät kuin lähetetkin työntekijät paljastavat työnantajien todelliset motiivit, samoin kuin poliitikkojenkin. Näitä ihmisiä ei pidetä mitenkään autonomisina äh, ihmisinä, vaan tuotannon tekijöinä, joita voidaan siirrellä äh, sinne tänne oikusta. Nämä ovat orjia. Me olemme nähneet, äh, miten ihmiset ovat tehneet työtä kahdella eurolla tunnissa, eikä tämä ole mitenkään harvinaista. Risaanossa on myös palkattu ihmisiä alle minimipalkan. Jos kausityötä tarvitaan, niin tämä työ tulisi antaa siten, että noudatetaan asianmukaisia työsopimuksia ja minimipalkkoja. Tiedän, että tällaiset yritysten sisäiset tai lähetetyt työntekijät, heitä pidetään etuoikeutettuina. No, he ovat ehkä hiukan kalliimpia orjia, mutta orjia kuitenkin. Mitä tulee kolmansien maiden päteviin työntekijöihin, me usein sanotaan, että me tarvitsemme heidän taitojaan, mutta totta on myös se, että nämä kolmannet maat tarvitsevat, heidän omat maansa tarvitsevat heidän taitojaan. Ei meidän pidä viedä saira- terveydenhuoltoalan työntekijöitä ja jättää paikalliset sairaat kuolemaan. Mitä tulee liike-elämään, liike-elämän taiteilijat ovat ainoa toivo kolmannelle maailmalle. Kolmas maailma on osa maailmaa, eikä se ole mikään kolkko, josta voidaan värvätä orjia. Thank you. Now... Kiitoksia. Ja ennen kuin palaan panelisteihin, annan vielä yhdelle kommentoijalle lyhyen puheenvuoron. Niinkään. Kiitoksia. Olen aivan vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tarvitsee molempia sekä korkeasti koulutettua työvoimaa että kouluttamatonta työvoimaa kolmansista maista. Tämä on nykypäivän realiteetti ja meidän on katsottava sitä suoraan silmiin. Euroopan parlamentti on rohkaissut Euroopan komissiota jo pitkään siihen, että se laatisi direktiivin, joka sääntelisi tätä kausityötä. Nyt meillä on tämä ehdotus ja minun mielestäni meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tästä direktiivistä tulee hyödyllinen Euroopan unionin kansalaisille, mutta myös niille, jotka tulevat työskentelemään meidän alueellemme. Minä haluaisin keskittyä yhteen tämän ehdotuksen aspektiin. Olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että kausityönteko tekijät usein työskentelevät orjina ja heidän elinolosuhteensa ovat hirvittävät. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä direktiiviä tämän direktiivin täytyy luoda sellaiset olosuhteet, jotka tekevät tämän nykytilanteen mahdolliseksi, eli estävät varmasti sen, että työntekijöistä ei tule orjia. orjia. Me tarvitsemme kontrollia, me tarvitsemme myös valitusmekanismin ja ne työvoimaviranomaiset, jotka valvovat työnantajia ja tarkistavat, toteuttavatko työnantajat sääntöjä. Heidän on työskenneltävä lujemmin. Ja vielä yksi hyvin tärkeä asia. Minä uskon, että työmarkkinaosapuolilla on aivan erityinen rooli tässä kysymyksessä ja myös ammattiliitoilla. Uskon, että työmarkkinaosapuolet on tärkeää kutsua mukaan tähän keskusteluun, niin kuin täällä onkin tässä kuulemisessa heitä mukana. Joku kausityöntekijä saattaa suostua orjatyöhön, koska ei osaa kuvitella mitään muuta. Siksi näille ihmisille täytyy jakaa tietoa heidän oikeuksistaan. Heidän on saatava tietää, että he voivat kieltäytyä orjatyöstä. Kiitos. Many comments have been made. Monia kommentteja on esitetty, muutamia kysymyksiäkin. Ehdottaisin, että nyt kuulemme panelistien ajatuksia. Koittakaa jokainen keskittyä niihin kysymyksiin tai kommentoihin, jotka on teidän esityksinne. Moraes, haluatteko te aloittaa, live-valiokunnan esittelijä? Chairman, I think... Uh, Puheenjohtaja, Ensinnäkin olen kiitollinen siitä, että ennen pääsiäislomaa näinkin moni tuli paikalle niin, että voimme käsitellä tätä asiaa sen ansaitsemalla vakavuudella, koska kysymyksestähän heijastui se, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tällainen maahanmuuttopaketti käsittelee myös kausityöntekijöitä ja vähemmän koulutettuja työntekijöitä. Aiemmin olemme puhuneet sinisestä kortista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista, mutta nyt puhumme nyt, nyt me katsomme asioita silmästä silmään ja hyväksymme sen, että vaikka kävisimme mitä filosofisia keskusteluja maahanmuutosta, niin tosiasia on se, että sadat tuhannet kausityöntekijät jo nyt työskentelevät Euroopan unionissa. Monet tekevät työtä laittomasti tällä hetkellä, jotkut eivät. Tämä on realiteetti, ja me voimme käydä filosofista keskustelua maahanmuutosta, ja minä olen ensimmäisen sukupolven maahanmuuttaja, Minun vanhempani tulivat Britanniaan, tulin heidän mukanaan. Meillä oli tietty kieliyhteys EU-hun myös. Me tulimme, emme tulleet sään vuoksi Britanniaan, vain työn vuoksi. Olimme entinen siirtomaa. Tällä tavalla minä ilmestyin tänne Eurooppaan. Ja joko sitä käsittelee tätä tilannetta nyt sen, ja tarttuu myös siihen kaikessa sen monimutkaisuudessaan tai sitten jättää käsittelemättä sitä. Mutta pelkkä filosofinen keskustelu riistosta ja äh, muusta ei yksin auta. Ähm, Lopes äh, otti esiin tämän kysymyksen, mutta hän myös Sargentinin tavoin ja Kofraatin tavoin otti esiin nimenomaan realiteettien monimutkaisuuden ja sen, miten kausityöntekijöitä todella voidaan suojella. Tämä ei ole mikään pikkuseikka, vaan todellinen kysymys. Tietyillä mailla on jo kahdenvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa, Papa Nikolaou tämän mainitsi, mutta me tarvitsemme järkevän, hyvin kehitellyn lähestymistavan. De Lopez puhui työntekijöille tiedottamisesta, joustavuudesta, tasapuolisesta kohteluudesta, taitojen siirrettävyydestä, eläkkeiden siirrettävyydestä. Kaikki tämä osoittaa, kuinka ehdotusta voidaan vielä parantaa. Ei tämä ole mikään yhdenkoon tilanne. Kofferaati puhui TES-sopimuksista, työehtosopimuksista. Niistähän puhutaan työllisyysvaliokunnassa ne ovat erittäin tärkeä asia. Eri maissa on erilaisia työehtosopimuksia ja tiedän, että ammattiliitot tulevat käsittelemään tätä hyvin kriittistä kysymystä. Papa Nikolau otti esiin kysymyksen laittomista maahanmuuttajista ja pidennetystä oleskelusta, siitä, että nämä henkilöt eivät palaa kotimaihinsa. Aivan kuten Rimera Lopes sanoi, niin tähän ehdotukseen liittyy kimmoke vähentää laitonta kausityöntekijyyttä. Se on rivien välissä. Se, että luodaan oikeudellisia reittejä, jotka ovat räätälöityjä, jotka ottavat huomioon sektorien ominaispiirteet, niin tällä tavalla tehdään vähemmän houkuttelevaksi laiton maahanmuutto. Se on yksi tärkeä seikka. Tärkeää on myös se, että on muita kannustimia ihmisille olla pysymättä liian pitkään. Kausityöntekijät voivat hyötyä nopeista menettelyistä, mutta jos pysyvät liian pitkään kohdemaassa, niin eivät voi hyötyä näistä menettelyistä. Eli tällä tavalla voidaan luoda keinoja olla rohkaisematta ihmisiä tulemaan toistuvasti vuodesta toiseen laittomasti maahan. Tällä tavalla on puututtu liian pitkään oleskeluun. Toki jäsenvaltioiden tehtävä on valvoa lainsäädännön noudattamista, mutta lakiin tämä asia kuitenkin sisältyy. toisaalta täytyy muistaa, että nämä kausityöntekijät lähettävät kotiinsa rahaa. Kausityöntekijä toimivat näin. Meidän täytyy muistaa, kuinka paljon näitä rahoja työntekijät ja maahanmuuttajat ylipäänsä lähettävät kehitysmaihin. Tämä on erittäin tärkeää. Nämä henkilöt tekevät sellaisia töitä, roskatöitä, joita kukaan muu ei halua tehdä, mutta tasapaino työntekijöiden lähtömaiden välillä ja heidän oma taloudellinen kehityksensä ovat asia, joka täytyy myös ottaa huomioon tässä ehdotuksessa. Korostaisin myös, että kaikissa maahanmuuttoehdotuksissa on kaksi poliittista suuntaa mahdollista. Voidaan joko kontrolloida enemmän tai voidaan olla vapaampia. Tämä ehdotus tähtää vähen, riiston vähentämiseen järkevin taloudellisin mekanismein. Se edellyttää sitä, että tasa-arvoisen kohtelun kysymys ratkaistaisiin. Sitten rekrytointifirmat. Tämä on asia, josta ehdotuksessa ei puhuta. Ähm, tällaiset vuokratyöyritykset ovat asia, joihin on syytä puuttua. Sitten Blinkevic ja Koferaati puhuivat työehtosopimuksista ja työmarkkinaosapuolista. Toki meidän täytyy ottaa ne huom- heidät huomioon. On erittäin tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana, samoin kuin kansalaisjärjestöt, jotka joutuvat kirjaimellisesti olemaan tekemisissä miljoonien työntekijöiden kanssa. No, mehän emme heistä puhu, koska he ovat tuolla hämärän rajamailla, mutta tällaisia maita on, työntekijöitä on mielettömästi. Ja kansalaisjärjestöt joutuvat käsittelemään näiden ihmisten kohtelua, perusoikeuksia, niiden tallaamista. Uskon, että monet muutkin haluavat puhua, joten minä lopetan nyt tähän ja pyydän anteeksi niiltä, joiden kysymyksiin en ehtinyt vastata. Kiitos. Thank you, Mr. Moraes. Kiitoksia. Siiken. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you very much. First and foremost... Kiitoksia tästä kiinnostavasta keskustelusta. Monet näistä argumenteista ja kommenteista ovat ennestään tuttuja, mutta ne ovat sitäkin pätevämpiä, kun niitä pitää sanoa uudestaan ja uudestaan. En halua ryhtyä filosofoimaan, mutta kun kuulin EU-tason strategiasta kommentteja ja jäsenmaiden tason strategiasta kommentteja, niin ja, ja kun sanottiin, että tätä direktiiviä pitäisi käyttää myös työkaluna laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa, niin siihen haluaisin sanoa, että Eurooppa tarvitsee maahanmuuton laaja-alaista hallinnointia, joka ei ole pelkästään filosofista, vaan ennen kaikkea pragmaattista, käytännönläheistä. Meillä oli suunnitelmia menneisyydessä tehdä tällaista laaja-alaista hallinnointia, ja komissiona me olemme saaneet mandaatin mennä sektoripohjalta eteenpäin tässä laillisen maahanmuuton hallinnoinnissa, olkoon niin, mutta me toteutimme tämän rakentaaksemme sellaisen järjestelmän, jossa olisi selkeitä sääntöjä, jotka sääntelisivät laillista maahanmuuttoa Euroopassa. Ja minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että vahvistamme sitä, koska se tarkoittaa sitä, että tässä rakennustyössä meidän on jatkettava rakenteellisten elementtien parissa, ei, pelkästään kriisitilanteita varten, vaan myös pitkällä tähtäimellä, kuten alussakin jo sanoin. Mikä sitten tämän erityisen direktiivin tarkoitus ja näiden kausityöntekijöiden erityistarkoitus on? eri jäsenmaissa tekemiemme havaintojen pohjalta me yritämme nyt ehdottaa sellaista direktiiviä, joka sääntelee tämän erityisen sektorin tilannetta, jolla on aivan erityiset ominaispiirteensä siis kausityöntekijöille. Te olette kaikki maininneet mahdollisen riiston tai hyväksikäytön. Ja kun sanoin alussa, että yritämme ehdottaa yhtenäistä, hyvin määriteltyä, nopeaa proseduuria, jota pystytään valvomaan ja monitoroimaan, niin silloin me pystymme ja haluamme varmistua siitä, että ihmisiä kohdellaan asiallisesti. Ei tämä joudu siitä, että he ovat ehdottomasti kaikki orjia, jotka tulevat tekemään töitä, joita me itse haluamme tehdä, vaan tämä luo myös mahdollisuuden Euroopan unionille käsitellä työvoimapulaa, joka on käytännön tosiasia, ja tämä direktiivi voi toimia puitteena tehdä näitä asioita asiallisella tavalla. Sanktiokysymys on myös tärkeä. Me yritämme panna tähän direktiiviin kaikki mahdolliset elementit mahdollisimman laajasti, jotta varmistamme kausityöntekijöiden oikeudet. Osittain tämä kaikki riippuu jäsenmaista, mutta totta kai komissio sopimusten valvojana tulee myös monitoroimaan direktiivin täytäntöönpanoa. Ymmärrän, että aikataulu on hyvin tiukka, mutta haluan vielä toistaa yhden asian. Me olemme, teillä, me olemme käytettävissä, jos teillä on jotain kysymyksiä tai haluatte käydä dialogia eri elementtien eh, merkityksen selvittämiseksi, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä meihin. Kiitos. Kiitoksia ihan lyhyesti vain. Niin, me kuulimme konkreettisia kysymyksiä ja konkreettisia argumentteja. Ne muistuttivat keskusteluita työryhmässä, jossa käsiteltiin määritelmiä ja oleskelujen pituuksia, ja jossa myös keskusteltiin niistä oikeuksista, joita kausityöntekijöille tulisi suoda. Kuten sanoin, keskustelut ovat työryhmässä olleet erittäin intensiivisiä, ja tämänkin päivän keskustelu oli hyödyksi. Myös tulevat keskustelut tulevat olemaan hyödyksi. Haluaisin itse korostaa sitä, että kun me tai kun minä puhuin joustavuudesta, jota tarvitaan niissä jäsenvaltioissa, jotka jo tällä hetkellä kansallisesti toimivat ja käyttävät kaustyöntekijöitä, niin joustavuus siis heijastaa joustavuuden tarve heijastaa sitä, että tästä on jo hyviäkin kokemuksia ja jäsenvaltiot haluavat käyttää hyödykseen niitä hyviä kokemuksia, joita jo on. Neuvoston työryhmän keskustelut jatkuvat intensiivisinä ja me laskemme Euroopan parlamentin yhteistyön varaan. Kiitos. Kofferati. Grazie. Kiitoksia. Kaikki olemme yksimielisiä siitä, että tämä on erittäin monimutkainen asia, eikä meidän täydy umpimähkäisesti määritellä eri kategorioita eikä tehdä muitakaan määritelmiä. Nopeasti haluaisin puuttua seuraavaan. Kausityön teki, tekeminen ei koske ainoastaan maahanmuuttajia. Se koskee maahanmuuttajia ja äh, myös maan omia työntekijöitä. Tämä aiheuttaakin jo ensimmäisen ongelman, nimittäin kohtelun tasapuolisuuden, koska ei samaan alan sisällä voida to, no, toteuttaa dumppausta ja eriarvoisuutta. Kun puhuttiin joustavuudesta, itse halusin nopeasti, äh, haluaisin kertoa mitä tarkoitin, kun puhuin joustavuudesta. Äh, joustavuus toisaalta tarkoittaa aikaa ja toisaalta äh, sektoreiden erityispiirteitä jos ajatellaan maataloutta ja matkailua, niin en usko, että esimerkiksi rakennustoiminta voi olla luonteeltaan kausityötä. Totta kai se, että pitää taloon rakentaa katto, niin ei se ole vielä peruste sille, että työ olisi kausityötä. Sitten on e, eroja maiden välillä kerron esimerkiksi sen, mitä omassa maassani tapahtuu, jotta en ärsytä ketään. Italiassa on useita ö, lehmiä, jo, joita lypsetään päivittäin. Niitä lypsytoimintaa tekee noin sata italialaista. Ö, esimerkiksi Padanian ö, alangolla ö, lehmiä ö, lypsetään. Usein ulkomaalaiset tekevät tämän työn, mutta ei se ole kausiluontoista työtä. Ja jos ajatellaan vaikka Piemonten aluetta ja viinin korjuuta, niin eivät italialaiset maajussit kerää näitä viinirypäleitä, vaan ulkomaalaiset, jotka tekevät sen hyvin taitavasti. Joten jos tietyssä maassa tehdään tällaista työtä, joka on luonteeltaan kausityötä, niin täytyy muistaa, että kyse on työstä, joka on kausityön työtä ja vaihtelee maittain. Mielestäni direktiivin täytyy ottaa tämä huomioon. Eli kunkin maan voi, täytyy voida yksilöidä näitä pieniä töitä. Ja tällä, tätä tarkoitin joustavuudella. Eli meidän täytyy asettaa minimikynnys kausityöntekijöille, koska jos me pienennämme tätä tai mm, alennamme tätä kynnystä, niin silloin me teemme laittoman työn tekemisen houkuttelevammaksi. Eli minä olen sitä mieltä, että tämä kuuden kuukauden ajanjakso olisi minimikausi, mutta tietyissä maissa esimerkiksi yhdeksän kuukautta olisi järkevä kausi kausityön tekemiselle. Mitä sitten tulee ö, laillistamiseen? Minä en usko, että oikeuksien osalta voidaan olla joustavia. Oikeuksien täytyy olla tiukat ja samat kaikille, mutta jos puhutaan vaikka eläkkeestä, lääkkeiden eh, siirrettävyydestä tai sotumaksuista, niin täytyy muistaa, että jos henkilö eh, lähtee maailman ääristä tekemään työtä jonnekin ja sitten häntä estetään eh, siirtämästä sotuoikeutensa takaisin kotiin, niin ei silloin kyse ole mistään oikeudesta. Eli eri sosiaaliturvaoikeuksien siirrettävyys on erittäin tärkeää, jotta voidaan toisaalta olla avoimia ja voidaan kannustaa kotiin palaamiseen. Useinhan käy niin, että ihmiset tulevat tekemään työtä, mutta haluavat usein palata kotiin. Eivät kaikki halua jäädä. On kummallista, että ensin vastustetaan maahanmuuttajia, sitten kun tarvitaan työntekijöitä, otetaan heidät tervetulleeksi vastaan, mutta sitten estämällä eläkkeiden ja muiden oikeuksien siirrettävyys pidetään heitä vankeina. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, nyt minulla on kolmen tyyppisiä pointteja tässä. Olen kategorioinut nämä. Ensinnäkin kausityöntekijät ovat yseensä sellaisia, jotka tekevät sellaisia töitä, joita maan omat kansalaiset eivät halua tehdä. He ovat ihmisiä kolmansista maista tai köyhistä Euroopan maista. Ja me etsimme nyt yhteisiä nimittäjiä myös tämän direktiivin kautta. Me haluamme välttää sen, että ihmisiä käytettäisiin hyväksi. Ihmiset, jo, sellaiset ihmiset, sellaisia ihmisiä, jotka pakotetaan tekemään tuollaisia töitä. Halvat päiväpalkat ovat asia, jota emme voi hyväksyä ja siksi tarvitsemme mekanismeja vastaanottomaassa. sellaisia mekanismeja, joiden kautta voidaan varmistaa se, että oleskeluolosuhteet ovat ihmisarvoiset valtion tehtävänä on toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, koska hyväksikäyttö koskee useimmiten naisia, kuten äskenkin sanoin. Sitten haluaisin palata Papa Nikolaun puheeseen. Etelän, eteläiset maat ovat sellaisia maita, joissa on maahanmuuttovirtoja. Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka ovat alueita, joilla suuria muutoksia tapahtuu. Kypros, Malta ja Kreikka ja Italia taas ovat maita, jotka ovat vastaanottomaita ja ne ovat eturintamassa. Siksi direktiivi täytyy strukturoida siten, että näitä maita tuetaan – laitonta maahanmuuttoa vastaan taistellessa tämä on ongelma. Siksi me tarvitsemme kunnollista ja laajaa ja perusteellista dialogia. Meidän täytyy myös auttaa Etelä-Euroopan jäsenmaita ja tarvitsemme tilastollista tietoa kausityöntekijöistä eri jäsenmaissa – eikä tässä nyt tietysti mitään taikasauvaa ole käytössä, jolla voisimme saada aikaan vakautta ja vakaat olot kaikille kausityöntekijöille. Me tarvitsemme poliittista tahtoa, me tarvitsemme dialogia. koska oikea laillisten maahanmuuttajien kohtelu on eri asia kuin laittomien maahan, maahan, siis maahanmuuttajien kohtalo. Me tarvitsemme kunnollisia työsopimuksia kausityöntekijöille, mutta täytyy pitää myös huoli siitä, että näitä sopimuksia noudatetaan. Meidän täytyy välttää se, että heitä riistetään. Se oli oikein hedelmällinen keskustelu. Nyt olemme, meillä on hiukan viivettä tässä. Haluaisin viipeettä siirtyä seuraavaan osioon. Toivotan tervetulleeksi toisen paneelin ehm, edustajat ja kiitän ensimmäisen paneelin ja toivotan tervetulleeksi seuraavan paneelin edustajat. Eh?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 If you please, be kind enough to help us. Voisitteko ystävällisesti auttaa meitä siirtymään sujuvasti seuraavaan istuntoon? Eh? Eh?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 paneelist, paneelia ja tämä on nyt toinen paneeli. Nyt puhumme työmarkkinaosapuolista, äm, tai siis pikemminkin kuulemme työmarkkinaosapuolten näkemyksiä kausityöntekijäilmiöön. Meillä on siis edustettuina työmarkkina osapuolten edustajia, jotta he voivat esittää näkemyksensä komission ehdotukseen – Meillä on ensinnäkin EAYn edustaja, De Kejon. Ei hän kuitenkaan valitettavasti päässyt paikalle. Soriano on hänen tilalleen tullut. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Saamme kuulla myös Business Euroopan näkemyksiä, jota edustaa Sverker Rudeberg. Olemme niin ikään kutsuneet tänne italialaisen ammattiliiton edustajaan. E, kyseessä on edustaja Rova Messina, joka tulee CGIL-ammattiliitosta. Tervetuloa. Ja sitten lopuksi kuulemme PK-yritysten edustajan Her- Helen Hoffmannin puheenvuoron. Nyt voimme siis aloittaa niin, että voimme mm, säästää vähän aikaa keskusteluillekin edustajien kanssa. Ensin kuulemme, mitä Sorianolla on sanottavanaan. Eh, gracias, señor presidente. Eh, vengo sustitución del secretario. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, minä korvaan yhteisjärjestön apulaispääsihteeri Joel de Cajonin, koska hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Minä vastaan maahanmuutto-osastosta EAYssä. Joten hyvä puheenjohtaja, ennen kuin luen tekstin, jonka kollegani minulle on antanut, niin, haluaisin sanoa, että minä olen vähän huolissani tästä keskustelusta, jota juuri kuuntelin. Täällä joku minua huolestuttaa. Parlamentti toimii sen sijaan, että se rauhoittaisi kansalaisia, niin se herättää vain huolia ja levottomuutta. Ja eräs sana, jonka olen täällä kuullut kaikkein useimmin, on pimeä työ, laiton työ. Ja luuletteko, että tällä direktiivillä me tämän laittoman työnteon ongelman ratkaisisimme. No, mitä varten sitten koko ajan puhutaan tästä laittomasta työn tekemisestä? Tämä huolestuttaa meitä. EAY korostaa sitä, että maahanmuuttopolitiikka on hyvin ristiriitaista, on hyvin monen nopeuden maahanmuuttopolitiikkaa Euroopassa. Ensinnäkin on kausityön tekijöitä, sitten on yrityksen sisäisiä siirtoja käsitteleviä tekstejä. Ja se, että komissio aikoo tämän kausityöongelman ratkaista kestävästi, mutta kuitenkin tällä hetkellä maahanmuuttopaine on nyt niin suuri, että että tuntuu siltä, että epäonnistuneet politiikat, siinä syytetään vain maahanmuuttajia. Tässä on tällainen skitsofrenia, joka vaivaa eurooppalaista demokratiaa. Kuitenkin sitten tämä yhtenäinen oleskelulupa, josta säädettiin, joka hyväksyttiin maaliskuussa – Tämä yhtenäislupa tulee sirpaloimaan työmarkkinoita yhä edelleen. Meillä on nyt edessämme kriisi, jota aikaisemmin ei ole huomattu. Tällaisessa kriisitilanteessa minä mm, näen, että työntekijöiden kesken on konflikteja. Pitää puhua Euroopan toimielinten vastuusta, koska täällä on hyvin suuria riskejä olemassa. Kuten äsken sanoin, EAY kannattaa tasavertaisen, tasavertaisen kohtelun periaatetta. Pitää olla sosiaalisia toimia sillä tavalla, että kolmansien maiden kansalaiset voivat hyvin ja meidän täytyy tämä olla johtava ajatus kaikessa tapa- toiminnassamme. Direktiivin myötä ei voi missään tapauksessa käyttää siihen, että rekrytoidaan halvempaa työvoimaa paikallisen työvoiman käyttämisen sijasta. Me olemme todella huolissamme. Rooman sopimuksen jälkeen meillä on vapaan liikkuvuuden, liikkuvuus toteutunut tavaroiden ja henkilöiden kohdalla. Ja nyt kun me katsomme, minkälaisia päätöksiä Luxemburgin tuomioistuimelta tulee Laval, Ruffert ja näin edelleen, ja samalla kun katsomme, mitä komissio asiasta puhuu, niin huomaamme, että tässä nyt itsepäisesti kannustetaan tällaista kilpailun vääristymää, joka ja se, tässä myöskin vetäydytään siitä periaatteesta, että vastaanottava maa, maa on vastuussa työntekijöiden oikeuksista. Meillä on Lissabonin sopimus, jossa on sosiaalinen markkinatalous hyväksyttynä periaatteena. Parlamentin on siis tehtävä työtä sen eteen, että että perusoikeuskirjaa noudatetaan, koska sillä tavalla sen artiklassa 20 taataan nämä perusoikeudet. Ja tämän pitää koskea kaikkia työntekijöitä, ei pelkästään ulkomaisia työntekijöitä. Minä haluaisin muistuttaa näistä suurista skandaaleista, joista lehdistö on keskustellut tai kirjoittanut viime aikoina puolalaiset ja bulgaarit Italiassa. Tietysti kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä tässä on kausityöntekijyys ihan koko laajuudessaan, ei pelkästään ulkomaalaisten kausityöntekijyys. Myös lakien tehokkuus täytyy olla yksi keskeinen elementti koko tässä keskustelussa. Minulla on hyvin vähän enää aikaa, joten tiivistän tähän loppuun. tämän aloitteen äärellä me haluaisimme ehdottaa teille jotain vallankumouksellista. Nimittäin haluaisimme sanoa komissiolle, tehkää työnne paremmin. Nyt puhutaan työmarkkinoille pääsystä, kansalaisten pääsystä työmarkkinoille, tulivat he sitten jäsenmaista tai muista maista – mutta kuka sitten on kaikkein eniten kiinnostunut työmarkkinoiden sääntelystä? No tietysti ammattiliitot ja sitten myös työnantajat. Mutta komissio on sekä tämän että myös yhtenäislupaa koskevan direktiivin tehnyt meidän selkämme takana. Jos hän se olisi kysynyt meiltä jotain, niin se olisi tehnyt asiat paljon helpommaksi tässä parlamentissa. Ja teidän pitäisi minun mielestäni sanoa komissiolle, Teidän täytyy säännellä kausityöntekijyyttä koko laajuudessaan, ei pelkästään ulkomaisten kausityöntekijöiden. Teidän täytyy dialogoida ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa, jotta saadaan aikaan kunnollinen työkalu, joka luo ratkaisuja eikä ongelmia. Ja Rova Romero sanoikin tämän jo aikaisemmin. Hän on niitä harvoja henkilöitä täällä, joka on puhunut työmarkkinaosapuolten osallistumisesta tähän prosessiin. Ehkä hän tietää, että Andalusiassa hänen omalla alueellaan työmarkkinaosapuolet ovat tehneet yhteistyötä hyvin intensiivisesti yhdessä hallintoviranomaisten kanssa, jotta ollaan saatu aikaan sääntelyä. Ja ö, nämä kokemukset, joita sielläkin on tehnyt, myös komission ja parlamentin pitäisi tutustua siihen. Siinä kaikki. Kiitoksia. Su intervención y... Kiitoksia, Sori herra Soriano, teidän puheestanne ja siitä, että yrititte parhaanne mukaan pitää kiinni puheajoista. Tässä siis tämä paneeli. Halusimme jättää vielä keskusteluaikaa niille parlamentin jäsenille, jotka haluavat puheenvuoroja käyttää. Nyt tulemme kuuntelemaan herra Sperker Rudebergia, joka on Permits, joka on um, Business Europe um, organisaation edustaja Euroopassa. Herra Rudeberg, minä myös pidän arvossa sitä, jos pidätte kiinni puheen. Thank you very much. As was said, my name is Sverker Rudberg, representing Business Europe regarding migration and free movement of work. Niin, keskustelen siis työntekijöiden liikkuvuudesta. Te näette tämän PowerPoint-esityksen, jota tulen käyttämään, ja meillä on myös asiakirja, jonka Business Europe on laatinut. Kun katsotaan direktiiviehdotusta, niin täytyy vastata kahteen kysymykseen, jotta voidaan tehdä asianmukaisia johtopäätöksiä. Ensimmäinen kysymys kuuluu, onko kausityöntekijöiden tarve legitiimi tarve, johon täytyy puuttua? Ja toinen kysymys, haluammeko me, että kausityöntekijät ovat laittomia vai laillisia? Näistä kysymyksistä juontuu se ehdotus, joka teidän, teille on esitetty. Monet yritykset Euroopassa, Euroopan unionissa tarvitsevat ähm, kausityöntekijöitä työmarkkinatarpeiden kattamiseksi. Aivan kuten Unkarin edustaja Vadasio sanoi, mm, eri sektorit eri maittain vaihtelevat, ja myös Kofraati mainitsi tämän tos, tosiasia on kuitenkin se, että työntekijöitä tarvitaan, mutta ongelma on se, kuinka löytää laillisia työntekijöitä. Ei ole ongelma löytää laittomia työntekijöitä, mutta tosiasia on se, että laittomia kausityöntekijöitä kyllä käytetään siinä määrin, että ne, jotka ovat Kilpailukykyisempiä työnantajia ovat, niin, ovat ne, jotka ovat valmiita antamaan työtä laittomille työntekijöille. Me haluamme sellaisen tilanteen, jossa säälliset työnantajat eivät voi värvätä laittomia työntekijöitä. Ja tässä astuvat myös kuvaan oikeudet. Usein ne, jotka ovat vaikeissa tilanteissa, ovat nimenomaan laittomia työntekijöitä. Direktiivissä todetaan, että täytyy noudattaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, mutta täytyy myös kunnioittaa sovellettavaa lainsäädäntöä, joka koskee muun muassa tasa-arvoista palkkaa. Kun katsotaan EU-direktiiviä, niin ainoastaan Euroopan unioni voi harmonisoida ja nopeuttaa menettelyitä, koska mehän puhumme nyt ihmisistä, jotka yrittävät saada työtä Euroopan unionissa, mutta tulevat kolmansista maista. On ihan normaaliakin, että työvoiman tarve täytyy kattaa ennen kuin kausi päättyy, ja siksi menettelyjä täytyy nopeuttaa. Ja aivan kuten sanoin, niin täytyy olla mahdollista se, että ihminen voi laillisesti työllistää kausityöntekijöitä. Se, että on rehellinen työnantaja, niin ei sen täydy johtaa siihen, että työ ei sitten tule tehdyksi, kun ei voi laillisesti värvätä. Kun puhutaan EUn maahanmuuttopolitiikasta noin yleisesti, niin kaikki puoltavat korkeasti koulutettujen työntekijöiden värväämistä, mutta harvat ovat halukkaita kattamaan vähemmän koulutetun työvoiman tarpeet. Kun katsotaan nyt näitä vähemmän koulutettuja työntekijöitä ja sitä politiikkaa, jota noudatamme, niin politiikkamme tarkoitus on lähinnä pitää huonosti koulutetut ulkona. Mutta ei ole oikeutettua sellainen politiikka, joka rajoittuu vain tällaisiin toimiin, eli korkeasti koulutettujen suosimiseen. Tarvitaan sellainen direktiivi, joka tekee selväksi sen, että myös vähemmän koulutetuilla työntekijöillä on laillisia reittejä tulla tekemään työtä EU-hun säällisissä olosuhteissa. Ja silloin siellä, missä on tarvetta, kysyntää, siellä on myös tarjontaa. Ja kun katsotaan nyt tätä direktiiviä, niin minkälaisista yksityiskohdista tässä nyt puhutaan? Ensinnäkin oikeudet, lähinnä työnantajan kotimaan lainsäädäntö tulee kyseeseen, mutta täytyy myös ottaa huomioon tasa-arvoinen kohtelu. Muistaakseni Koferaatti sanoi aivan oikein, että työmarkkinoilla täytyy olla jonkin verran joustoa, koska liiallinen byrokratia ei ole koskaan hyväksi. Usein myös katsotaan sellaisia tilastoja, jotka ovat ikivanhoja, eivätkä ota huomioon tämän päivän tarpeita. Direktiivissä on sääntö, jonka mukaan direk- jäsenvaltio voi torjua hakemuksen, äh, koska se asettaa myös volyymikaton työntekijöiden osalta. Mutta kun puhutaan kausityön tekemisestä, niin sehän äh, kausittain ylittää normaalin tarpeen, mutta tämä, tätä ei ole selkeästi määritelty. Ja ihan lopuksi sanoisin, että monissa maissa, jos kohta ei kaikissa, on sääntöjä, jotka koskevat kausityön tekemistä. Ja koska kausi vaihtelee maittain, niin tällä hetkellä halutaan myös yhdeksän vuoden kuukauden kausi hyväksyä. Direktiivissä voidaan tietysti pitäytyä kuudessa kuukaudessa, mutta ne maat, joissa on pidempi tarve, niin kyllä, heille täytyy antaa tämä mahdollisuus, mutta tällaista ei direktiivissä ole. Joten tässä, tällä hetkellä, kun ö, direktiivissä ei säädetä yhdeksästä kuukaudesta, niin tullaan sanoneeksi esimerkiksi Espanjalle, että ö, ei vetele, että pidätte kiinni yhdeksästä kuukaudesta. Ei, tämä ei minusta ole hyvä asia. Täytyy sallia joustavuutta. Ja tärkeintä on se, että kun puhutaan kausityöntekemisestä, niin laittomia ja laillisia työntekijöitä ei pidä pistää samaan pakettiin, koska on muistettava, että tämä ei ole mikään villi länsi, Ähm, meidän täytyy kunnioittaa kaikkien ihmisten oikeuksia. Mr. Rudberger, now we hear from Mrs. Juliana. Nyt kuulemme sitten Juliana Massinan puheenvuoron. Hän on Italian CGL-ammattiliiton edustaja. Voitteko puhua neljä minuuttia? Arvostaisimme sitä kovin. Quest'altro. Grazie. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää myös valiokuntaa siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden esitellä oman järjestöni näkemykset, eli CGLn. Me huolehdimme nimenomaan palvelu- ja kaupan ja turismin alan työntekijöistä. Haluan ensinnäkin tervehtiä teitä kaikkia. Niin, tämä ehdot, direktiivehdotus, jos jonka parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet tarkasteltavaksemme, osoittaa, että maahanmuuttoilmiö on merkittävästi noussut viime aikoina. Italiassa, joka on rajamaa, jossa näinä viime viikkoina olemme ensi kädestä nähneet, millä tavalla maahanmuutto, minkälaisia ilmiöitä maahanmuuttoilmiö voi aiheuttaa, niin meillä on tällä hetkellä noin 5 miljoonaa maahanmuuttajaa Äh, meillä on noin 550 000 laitonta maahanmuuttajaa näiden joukossa ja sen vuoksi minusta on tärkeää, että äh, mielestäni on myös tärkeää muistaa se, että jos meillä ei olisi maahanmuuttajia, niin meidän väestömme olisi laskussa. On erittäin tärkeää alleviivata sitä, että Italiassa maahanmuuttotyöntekijät myötävaikuttavat PKT erittäin merkittävällä tavalla, noin 12 prosenttia, ja tuovat myös 33 miljardin euron verotettavan tulon. Tähänhän ei tietenkään lasketa mukaan pimeää työvoimaa. Noin kaksi kolmasosaa työ- maahanmuuttajista on palvelualalla. Tämä tarkoittaa muun muassa kausityötä ravintoloissa ja hotelleissa. Myös maataloudessa, matkailualalla käytetään erityisesti kausityöntekijöitä ja suuri osa näistä työntekijöistä tulee Euroopan unionin ulkopuolelta. Italian hallituksen sääntelytoiminta, sääntelytoiminnassa määritetään joka vuosi kausityöntekijöiden lukumäärä aika umpimähkäisesti. Vuonna 2011 on annettu lupa 60 000 EUn ulkopuoliselle maahanmuuttajalle, jotka tulevat tekemään työtä maatiloilla, hotelleissa. On totta, että tämä ei tietenkään ole mikään este pimeälle työn tekemiselle. Tämä toteutuu erityisesti maatalousalalla. Suurimmaksi osaksi kuitenkin kyse on sellaisista työntekijöistä, jotka ovat jo läsnä Italiassa heidät kuitenkin alistetaan erittäin hankalalle byrokratialle. Työnantajat usein vaativat lisää kausityöntekijöitä ja senpä vuoksi olemme sitä mieltä, että tämä direktiivi saattaa jopa pahentaa jo hankalaa tilannetta. Erityisesti kun tässä ehdotuksessa asetetaan tietyt ö, rajat ö, vuotuiset rajat maahanmuuttajille, niin tehdään myös ero kausityöntekijöiden ja ei-kausityöntekijöiden kesken, mikä ei ole omiaan parantamaan tasapuolista kohtelua, pikemminkin johtaa sosiaaliseen dumppaukseen ja työehtojen heikentämiseen. Erilaiset määritelmät tässä direktiivissä ovat liian yleisluonteisia. Tämä kuuden kuukauden kausi on täysin sen vastaista, mitä, mikä Italiassa olisi parempi. Se on aivan liian lyhyt. Kun ajatellaan esimerkiksi maataloustyötä, niin kuusi kuukautta on liian lyhyt aika. On erittäin tärkeää kritisoida tätä direktiiviä joka vaikka haluaakin vastata vaatimuksiin, saattaa jopa lisätä syrjintää. Esimerkiksi työntekijöille asetetaan erilaisia juridisia ehtoja, mutta minkäänlaista valvontaa ei, minkäänlaiseen valvontaan ei alisteta työnantajia. Työnantajille langetettavat sanktiot, sanktiot eivät estä heitä käyttämään laittomia työntekijöitä. Mitä tulee työehtoihin, aina tulisi noudattaa TES-ehtoja tai jäsenvaltioiden muuta työlainsäädäntöä, mutta vaikka TES-sopimuksia pidetään sitovina, niin TES-sopimukset eivät ole samanlaiset kaikissa jäsenvaltioissa. Olisi erittäin tärkeää, että että kussakin, maissa, kussakin maassa olisi riittävän kattavat työehtosopimukset, jotta ketään ei voitaisi riistää. Työnantajan tulisi direktiivin mukaan todistaa se, että työntekijällä, kausityöntekijällä on riittävän säällinen asumus ja jos hänen täytyy matkust, maksaa vuokraa, se ei saa olla liian korkea. Tämä on tietysti ihan myönteistä, mutta ei tässä direktiivissä säädetä minkälaista valvonnasta sitä paitsi äh, on häpeä, jos ähm, työntekijä, työnantajan täytyy maksaa riistovuokraa ähm, asumuksesta, jonka työnantaja hänelle on järjestänyt. Äh, Ammattiyhdistyksenä meidän täytyy olla kiinnostuneita kaikkien työntekijöiden oikeuksista, olipa äh, heidän alkuperänsä mikä tahansa. Meillä on ähm, matkailualan työehtosopimus, joka tällä hetkellä, jota tällä hetkellä sovelletaan työntekijöihin, mutta tämä direktiivi olisi oimiaan heikentämään tätä oikeutta. CGL ja muut olemme pyytäneet, että direktiiviä muutettaisiin sen osalta, mitä siinä sanotaan yhtenäisen työ- ja oleskeluluvan käyttöönotosta. Meidän, meidän pyyntömme perustuu siihen, että me haluamme taata tasapuolisen kohtelun, olipa kyse kolmansien maiden työntekijöistä tai yhteisön työntekijöistä. Tällä hetkellä työnantajille ei sälytetä minkäänlaisia sosiaaliturvavelvoitteita silloin, kun nämä työllistävät kolmansista maista tulevia työntekijöitä. Me haluamme korostaa sitä, että me emme voi olla yhtä mieltä sellaisen lainsäädännön kanssa, joka sorsii kolmansista maista tulevia työntekijöitä. Emmekä voi olla yhtä mieltä siitä, että työmarkkinoiden avaaminen tapahtuu niin, että luodaan tällainen kahtalainen sääntely, joka ei kuitenkaan sisällä minkäänlaisia sanktioita eikä selkeitä, selkeää valvontaa. Me olisimme avoimia sellaiselle keskustelulle, joka joka tähtäisi avointen kanavien ava- perustamiseen meidän täytyy saada aikaan tasapuolinen tilanne paitsi, Euroopan, paitsi kansallisella myös Euroopan tasolla. Kun laadimme lainsäädäntöä, olipa se kansalaisoikeuksiin tai työntekijöiden oikeuksiin liittyvää, oikeuksien täytyy olla samat kaikille. Ja siksi e, direktiiviin tulisi sisältää meidän ehdottamamme oikaisut. Muussa tapauksessa se on tavoitteiden vastainen del suo contributo. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta ja nyt annan puheenvuoron Helen Hoffmannille, joka on sosiaaliasioiden neuvoja UEAPMEssä. Olisimme tyytyväisiä, jos voisitte pitäytyä aikarajoissa, koska me olemme jo vähän jälkijunassa. Um, uh, niin, Aivan aluksi minä haluaisin UEAPMn nimissä tai puolesta kiittää tästä kutsusta. Ja minä jatkan aivan siitä, mihin edellinen puhuja päätti. Minä, me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mikä tämä soveltamisala ja tavoite tässä direktiivissä on. Ja tässä ollaan luomassa yhtenäistä säännöstä ja kolmannen maan työntekijöille, jotka tulevat kausityöntekijöinä Eurooppaan. PK-yrityksillä on yleensä vaikeuksia silloin, kun ne rekrytoivat väkeä, kuten kausityöntekijöitä, ja tämä hyvin monella sektorilla. Siksi me uskomme, että tämä uusi ehdotus on vastaus näihin tarpeisiin, joita työmarkkinoilla on. Tämä vahvistaa kilpailukykyä ja tällä tavalla voidaan myöskin vähän avoimempia sääntöjä saada syntymään. Erityisesti me olemme tyytyväisiä kahteen asiaan. Ensinnäkin tämä määritelmä kausityöntekijälle ja sitten se, että maa voi itse päättää, mitkä ovat ne alueet ja alat, työskentelyalat, joilla tällaisia kausityöntekijöitä käytetään. Ja sitten tämä yhtenäislupa. Tämä helpottaa hallintoa e, sekä työnantajille että työntekijöille. Tästä tulee oikeudellista varmuutta. Tällä tavalla saadaan e, käyttöön työvoimaa, joka on osoittanut olevansa e, pätevää ja tällä tavalla sitten myöskin jatkuvuus paranee sekä työntekijöille että työnantajille. Ja eräitä selvennyspyyntöjä ja parannusehdotuksia kuitenkin minulla olisi. Minun mielestäni ehdotusta ei pitäisi tehdä työnantajille monimutkaisemmaksi esimerkiksi siitä syystä, että asunnon järjestäminen kuuluu työnantajalle. Tietenkin me olemme sitä mieltä, että asumisen pitää olla tarpeeksi laadukasta ja, ja mutta jos tämä sitten jää työnantajien järjestettäväksi, niin työvoiman hinta nousee. Tässä olisi seurauksena myöskin se, että erityisesti pienet yritykset eivät voisi palkata kausityöntekijöitä, joita ne muuten tarvitsisivat. Sitten tämä maksimioleskelun pituus. Täällä on jouston tarve ja pitää aina katsoa, että minkälaista lainsäädäntöä kussakin maassa on olemassa. Sitten kalenterivuoden käyttäminen ei ole hyvä ratkaisu, koska tämä kausi on usein sellainen, että se jatkuu eri vuodenajasta toiseen. Sitten näistä sanktioista jäsenvaltiot voivat kieltää, kieltäytyä hakemuksesta, jos, tai tämä hakemus voidaan evätä, jos työnantaja on jäänyt kiinni laittoman työvoiman käytöstä aikaisemmin. Tätä ei kuitenkaan pitäisi heti ensivaiheessa käyttää sanktiona, vaan sitten siinä tapauksessa, kun rikkomukset ovat toistuvia, ja tässä täytyy myöskin ottaa kansalliset määräykset huomioon asiasta ja myös se, että minkä tyyppinen rikkomus on kysymyksessä. Sitten viimeinen asia. Meidän mielestämme ei ole hyvä, että työnantajaa voidaan vaihtaa. Tästä saattaisi syntyä vain petoksia. Ja toinen syy on se, että hyvin vaikeaksi tulisi kaikenlainen hallinnointi ja suunnitel- suunnitelmien tekeminen työnantajalle. Ja viimeisenä asiana minä haluaisin puhua vielä näistä yritysten sisäisistä siirroista. Niistä puhutaan vasta iltapäivällä. Tämä direktiivi on tarkoitettu suurille yrityksille, mutta tässä mm, saattaa olla jonkinlaisia negatiivisia, va negatiivisia vaikutuksia pk-yrityksille ja ehkä rakennusalalle – me haluaisimme eräitä parannuksia tähän osaan direktiivistä tehdä ja pitäisi ottaa huomioon tietyt alat. Ensinnäkin pitäisi tällainen asiantuntijuusmääritelmä määritellä tarkemmin, katsoa mitä GATS-sopimuksissa on ja sitten myöskin tämä korkeampi koulutus ja, tai viiden vuoden ammatillinen kokemus Tällaiset eh, maahanpääsykriteerien pitäisi olla paljon tehokkaampia ja ottaa huomioon myöskin tällaiset eh, postilaatikkoyritykset. Maiden välillä liikkuminen on eh, taattava ja sitten täytyy katsoa, että säännöt ovat samat kaikille. Kiitos. Nyt keskustelun niin, että jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron ja kommentoida, voivat niin tehdä. Kuten sanottiin, niin sisäisistä siirroista puhutaan vasta iltapäivällä, joten toivon, että nyt keskitätte kysymyksenne tämän aamupäivän aiheeseen, eli kausityöntekijöihin. Pusutil saa puheenvuoron ensimmäiseksi. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos panelisteille tästä hyvin, näistä hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Minulla olisi ihan erityinen kysymys. On tiettyjä, tämä liittyy direktiivin sovellusalaan. On tiettyjä työntekijäkategorioita, jotka haluaisin mainita ja haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että heidätkin meidänkin pitäisi olla direktiivin sovellusalan piirissä. Puhun sellaisista ihmisistä, jotka jo laillisesti ovat äh, Euroopan unionin alueen asukkaita. Pitäisikö heidän olla tämän direktiivin piirissä? Entäpä sellaiset, jotka ovat laittomasti Euroopan unionin alueella asuvat? Silloinhan tämä direktiivi voisi antaa heille mahdollisuuden ähm, säännönmukaistaa oma tilanteensa sen sijaan, että he pysyisivät tällaisessa välitilassa, joka on heidän tämänhetkinen tilaisuutensa. Oletteko te panelistit siis sitä mieltä, että nämä kaksi työntekijäkategoriaa pitäisi olla mukana direktiivin piirissä? Romero. Kiitoksia, Provero Lopes. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin, mitä tulee työmarkkinaosapuolten dialogiin, ja dialogin, jota komission olisi pitänyt käydä niiden kanssa. En tiedä, onko tämä jokin perisynti, jota ei voi ratkaista, koska direktiivi on jo pöydällä, enkä tiedä, voiko parlamentti tehdä muuta kuin todeta, että tällaisen aloitteen kohdalla olisi pitänyt neuvotella etukäteen näiden työmarkkinaosapuolten kanssa, mutta nyt kun meillä on teksti tässä, niin ehkä me emme voi parlamenttina tehdä muuta kuin tehdä siihen tarkistuksia ja tuoda siis tarkistuksina siihen niitä elementtejä, elementtejä, joita komissio ei ole siihen laittanut, koska meillä on dialogia työmarkkinaosapuolten kanssa. Toinen asia, jonka haluan sanoa, en tiedä, onko parempi, että on olemassa yksi direktiivi vai kaksi erillistä direktiiviä. Yksi ulkomaisille työntekijöille ja toinen eurooppalaisille työntekijöille. Periaatteessa Tämä on hyvin tärkeä valinta ja komissio on nyt pannut pöydälle oman ehdotuksensa. Minä haluaisin sanoa vielä sen, että Euroopan ammattiliitot tuntevat epäluottamusta ja epäluuloa ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan. Ja tämä johtuu dumppauksesta, eli halpatyövoimasta. Mutta jopa espanjankielisessä terminologiassa on kaksi sanaa, jotka tarkoittavat samaa. Temporero tarkoittaa maatalouden sesonkityöntekijöitä ja temporal tarkoittaa matkailualan sesonkityöntekijöitä, eli ei ole sama sana edes. Ja tässä jo identifioidaan kaksi erilaista työtä ja erilaista eh, tasoa, eh, pätevyystasoa näillä kahdella eri sanalla. Eli pohjalla on aina jokin tällainen sosiaalinen ongelma, joka on tärkeä, mutta meidän täytyy puuttua siihen myös ammattiliittotasolla, koska ei meillä voi olla vain eurooppalaisia varten näitä ammattiliittoja, koska jos tilanne on se, niin silloin muista maista tulevia työntekijöitä ei puolusta kukaan, vai puolustaako? Eivät heidän lähtömaidensa ammattiliitot puolusta heidän oikeuksiaan. Eli siksi tässä on tämä epäluulo, joka täytyy myös ammattiliittotasolla ratkaista ja voittaa. Ja vielä haluaisin sanoa, että jos, että, että helpotamme laillista maahanmuuttoa, yhteistyö lähtömaiden kanssa on välttämätöntä. Tämä pragmaattisuus, josta puhuin aluksikin, tällä hetkellä ei ole pragmatismia. Tätä tilannetta ei voitaisi huonommin käsitellä kuin Eurooppa tällä hetkellä sitä käsittelee. Vuosi 60-luvun Saksan talousihme tapahtui, koska siellä pragmaattisesti hallinnoitiin maahanmuuttoa ja espanjalaisia työntekijöitä päästettiin sinne, vaikka Espanjassa oli silloin diktatuuri ja Saksassa oli sosiaalidemokraattinen hallitus, mutta tämä hallitus silloin pragmaattisesti hallinnoi näitä asioita ja talousihme oli mahdollinen. Ehm, eikä silloin ollut tällaista orjuutta, jota tällä hetkellä monissa maissa on. Italiankin tilanne oli varmasti erilainen, jos olisi enemmän bilateraalisia sopimuksia. Mutta sen enempää Euroopan, Euroopan neuvosto kuin komissiokaan eivät ole todella päässeet tämän asian ytimeen. He eivät ole päässeet tämän pragmaattisen hallinnoinnin piiriin. Kiitos. This is Sargentini. Morgantini. Dank u voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelen EAYn edustajaa, kuulin, että täällä puhuttiin sellaisesta säännöstöstä, joka käsittäisi kaikki ulkopuolelta tulevat eh, työntekijät ja kaikkia työntekijöitä pitäisi kohdella samalla tavalla. Täällä onkin sitten kysymykseni, ovatko nämä säännöt eh, kausityöntekijöille Euroopassa huonoja vai onko jonkinlaisia ongelmia tässä valvonnassa, jota työpaikoilla tehdään? Eli onko niin, että nykyisiä sääntöjä ei noudateta? Minun mielestäni tämä kaikkein kriittisin kohta on siinä, että jos me ajattelemme tätä kausityöjakson pituutta, niin kysymyshän kuuluu, että miten me huolehdimme siitä, että tässä rajassa todella pysytään. Ja miten huolehdimme siitä, jos, että työn työnantaja ottaa laillisesti työntekijän työhön ja miten me voimme, voimme siis varmistua siitä, että sääntöjä noudatetaan ja jos ei, niin minkälaiset rangaistukset olisivat. Me näemme tässä sellaisia esteitä, jotka liittyvät myös siihen, että miten nykyisiä sääntöjä käytännössä sovelletaan. Yksi asia on tärkeää tietää, että jos ei mitään tehdä, niin sehän tarkoittaisi sitä, että jatkossakin meillä olisi laittomia työntekijöitä. Tämä myös tarkoittaisi sitä, että työnantajille ei olisi laillista ratkaisua olemassa. Vielen dank. vielen dank für Kiitoksia oikein paljon näistä kriittisistä ammattiliittojen edustajien puheenvuorosta. Meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä ja kuunnella näitä ongelmia ja on vaikeata se, että työntekijöitä vielä lisäsäännöksillä ja rasitetaan, harmonisointia tosiaan tarvitaan. Minun kysymykseni kohdistuvat Rouva Hoffmanille ja pyytäisin, että vastaisitte niihin. Ensimmäinen on tämä. Teidän mielestänne on ihan ok, miten kausityöntekijä tekö, teko tässä määritellään. Miten te itse määrittelette kausityönteon? Mikä teille on sesonkityötä? Miten pitkälle te laajentaisitte tätä aluetta? Mm, sitten toinen kysymys. Te sanoitte, että työntekijän ei pidä olla itse vastuussa majoituksesta teidän mukaanne. Kuka siitä sitten vastaa? Miten te näette tämän kysymyksen? jos siis anteeksi työnantaja ei ole siitä vastuussa. Minkälaista kantaa te sitten palkka-asiassa ja tasaveroisessa palkkauksessa edustatte? Onko teidän mielestänne järkevää tällainen tasaveroisen palkkauksen periaate esimerkiksi suhteessa maan omiin asukkaisiinkin? I didn't want to take the floor, but I just want to... Uh, niin, halusin vain esittää kysymyksen CGIL-kollegalle Messinalle haluaisin korostaa. Niin, mistähän tämä vinkuna nyt kuuluukaan? Uh, niin, myös Carmen Demera ö, uh, sanomaan haluaisin viitata, eli siihen, miten päädyimme tähän kantaan. Selitin tätä jo kokouksen alussa. Emme päätyneet tähän kantaan siksi, että emme olisi kuulleet työmarkkinaosapuolia Yhteinen maahanmuuttopolitiikka, jota suunniteltiin jo vuonna 1999, e, sitä ei saatu aikaan kymmenen vuoteen. Neuvosto pitkitti, lykkäsi kaikki naista edistystä, joka olisi ollut mahdollista. Ja tuloksena neuvosto kussakin, joka ikisessä neuvoston kokouksessa, myös Tessalonikissa ja Seviljassa, viivytteli edistystä. Eli se tilanne, jossa me nyt olemme, joka ei ole täydellinen, minä olen aina ollut sitä mieltä, että meillä tulisi olla yhtenäiset parametrit kaikkia kategorioita silmällä pitää niin, että voisimme kohdella kaikkia tasapuolisesti. Mutta nyt olemme tilanteessa, jonka Carmen mainitsi. Nimittäin me kyllä haluaisimme puuttua riistoon, kausityöntekijöiden riistoon, mutta emme halua luoda sosiaalista polkumyyntiä. Mutta nyt meillä on edessämme tämä ehdotus, joka on tulosta siitä, että paitsi että emme ehkä kuulleet sidosryhmiä riittävästi, mutta erityisesti sen vuoksi, että neuvosto loi varsinaisen kaauksen. Meillä on ollut tämä yhtenäinen työlupa ja oleskelulupa, sitten meillä on sininen kortti ja niin edespäin, sillisalaattia. Joten Haluaisin kaikille kollegoille sanoa, että olisi hyvä, jos voisitte puuttua tähän Carmenin esittämään kysymykseen. Jos kausityöntekijät työntekijöiden oikeudet paranevat, niin millä tavalla se vaikuttaa teidän suhteisiimme? Tulee, tulevatko ne paranemaan ja millaiset suhteet tällä hetkellä ovat? Kyllähän kausityöntekijätkin tarvitsevat oikeuksia. Kiitoksia, kiitoksia näistä kysymyksistä. Nyt palaamme panelisteihin vuorotellen. Jokainen saa vastata ja ehdotan, että vastaatte juuri niihin kysymyksiin, joita teille esitettiin. Aloitamme herra Sorjanosta. Eh, miren, lógicamente... En... No niin, kahden minuutin puheenvuorossa tai viiden tai seitsemän minuutin puheenvuorossa tällainen Euroopan tasoinen ammattiliittojen keskusjärjestö, sen täytyy ensin esitellä omat periaatteensa ja sen jälkeen se voi sitten vasta tällaisen johdonmukaisen diskurssin rakentaa ja päästä sitten lopuksi käytännön asioihin ja pragmaattisiin asioihin, mutta emme me voi mennä heti suoraan käytäntöön ilman, että perusperiaatteet olisi ensin selitetty. Ja meidän perusperiaatteemme tässä kysymyksessä on se, että me toivoisimme, että Euroopan tasolla käsiteltäisiin kausityöntekijäkysymystä kaikille laajasti ja kattavasti, niin ettei se koskisi pelkästään ulkomailta tulevia. Minä olen seitsemän vuotta Rova Argentiini asunut teidän maassanne ja olen kokenut siellä monenlaisia konflikteja espanjalaisten työntekijöiden kanssa, jotka lähtivät teidän maahanne kausityöntekijöiksi. Juuri siksi, että sitä ei ole säännelty. Ja koska itse asiassa meillä ei ole mekanismeja, jotka takaisivat meille eh, jokaisessa valtiossa meidän omi oikeuksiemme toteutumisen ja me oletamme, että enempiä valvontaelementtejä suhteessa näihin työntekijöihin ei tule olemaan sen enempää ulkomaalaisiin kuin kotimaisiinkaan työntekijöihinkään. Espanjassa puhutaan tällä hetkellä ja neuvotellaan parhaillaan ö, laittomasta työstä, mustasta työstä, mutta tästä pitäisi keskustella Euroopan tasolla, koska siihen tarvitaan resursseja. Eikä tällä hetkellä näytä lainkaan siltä, että sen enempää Euroopan unioni kuin kansallisvaltiotkaan olisivat valmiita laittamaan euroakaan tällaisiin, tällaiseen toimintaan. Eli meidän ei pidä huijata itseämme. Nyt me avaamme ovet muiden maiden työntekijöille ilman takeita siitä, että me voimme taata heille tasavertaisen tai ihmisarvoisen kohtelun muiden työntekijöiden kanssa. Tämä on meidän suuri huolemme. Me emme ole huolissamme ulkomaisista työntekijöistä, koska ammattiliitoilla on paljon ulkomaisia jäseniä ja 27. ja 28. tätä kuuta meillä on laittomien työntekijöiden teemapäivä Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestössä ja te olette kaikki tervetulleita sinne. Me emme ainoastaan ole huolissamme siitä, että meillä ole tarpeeksi ulkomaisia jäseniä, vaan me olemme huolissamme niistä työntekijöistä, jotka ovat meidän työmarkkinoillamme, mutta jotka ovat puolustuskyvyttömiä, koska heillä ei ole minkäänlaisia papereita ja sen takia me järjestämme tällaista. Me emme halua, että tätä direktiiviä käsitellään ikään kuin laittoman maahanmuuton siihen puuttuvana toimena. Me olemme ehdottaneet joitakin vaihtoehtoja. Ne henkilöt, joilla on työpaikka ja jotka voivat todistaa sen, että heillä on juuret siinä maassa, missä he ovat. Heidän tarvitsee vain näyttää papereita. Tämä on meidän ammattiliitto näkökulmamme, mutta ei siksi, että se liittyisi tämän direktiivin sovellusalaan. Mr. Rudeberg, eh? Ja sitten Rodeberg. Thank you. I will address Premier. Kiitoksia. Minä Busutilin kysymykseen haluaisin vastata eh, tästä hakemuksesta. Me halusimme, e, että tässä olisi sellaisia työntekijöitä mukana, jotka ovat jo maassa tai laittomasti tai laillisesti. Ensimmäinen asia on se, että tässä direktiivissä ei ole mitään oikeuksia maahan pääsystä ja oleskelutyöluvan saamisesta, vaan tässä ei ole siis sellaisia säännöksiä että mielestämme lähestymistapa on oikea. Toinen asia on sitten, että vaaditaan voimassa olevaa työsopimusta. Jos näitä sääntöjä sovelletaan ja katsotaan ihmisiä, jotka ovat jo Euroopassa laittomasti tai laillisesti, niin mikään hän ei muutu ennen kuin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ja soveltaneet tämän, tätä uutta kausityöntekijädirektiiviä. Laillisesti oleskelevat, he hakevat uutta kausityölupaa, mutta ne henkilöt, jotka ovat laittomasti maassa, niin siinä kohdin minun on vaikea ymmärtää, että miksi tällaiset työntekijät laittomassa työsuhteessa, miksi heidän pitäisi tällaiseen prosessiin ryhtyä. Tietenkin, jos kansallista lainsäädäntöä tähän kohtaan sovelletaan, ei ole mitään syytä jättää laittomia siirtolaisia tai maahan tulijoita tämän prosessin ulkopuolelle. Maa päättää itse, miten toimitaan. Kiitos. Eh, grazie. Kiitoksia niin haluaisin selvittää paria kolmea kysymystä ja olen, yritän tässä vetää lankoja yhteen vastata kysymyksiin, joita minulle on esitetty. Joten tämä voi tietysti olla vähän sekalaista, en, en, huonosti jäsenneltyä. Mitä sanottiin ammattiliitoista, niin meidän mielestämme ammattiliittojen tarkoitus on suojella työntekijöitä eh, riippumatta työntekijöiden alkuperästä, kun työntekijät eh, liittyvät eh, AY-toimintoon, toimintaan, niin heitä suojellaan aivan samalla tavalla kuin muitakin AY-liiton jäseniä, joten torjun lainausmerkeissä sellaisen ajatuksen, että työntekijät suhtautuisivat jotenkin Ähm, huonosti maahanmuuttajiin. Meidän tarkoituksemme on äh, parantaa työntekijöiden oikeuksia. Me olemme ammattiliitto, äh, olemme aivan erilainen kuin sellaiset ammattiliitot, jotka ehkäpä eivät suosi maahanmuuttajia. Sen vuoksi onkin, siis tämä on tärkeää, ja mitä tulee siihen tilanteeseen, jota yritin jo tässä aiemmin korostaa, nimittäin niiden työntekijöiden asemaa, jotka ovat jo läsnä Italian maaperällä tai jonkun maan maaperällä, mutta laittomasti, niin kyllä tietysti on sellainen uhka, että aiheutuu ristiriita direktiivin tarkoitusperien kanssa, koska kaikki työsopimusmuodot ovat erittäin prekäärejä, epävarmoja. Usein ihmiset ovat tilapäisissä työsuhteissa. Meillä Italiassa tällainen tilapäinen työsuhde on jo pikemminkin sääntö kuin poikkeus ja estää ihmisen ammatillista uraa ja se myös estää tämän direktiivin soveltamista. Viittaan siihen, mitä Sergio Cofferati sanoi. On selvää, että on tärkeää ää, ähm, saada sellainen säädös, joka säätelee sellaisten työntekijöiden asemaa, jotka tällä hetkellä tekevät työtä laittomasti. Sitten tähän pragmaattisuuteen. Itse olen ammattiliiton edustaja, joten olen luonnostani pragmaattinen, käytännönläheinen ihminen. On tietty ristiriita, ehkä olen ymmärtänyt tämän asian väärin, mutta mielestäni Euroopan unionin ö, maahanmuuttosäännöissä on ristiriitaisuutta. Me puhumme toisaalta ki, kierto, maa, tällaisesta mikä, kiertomuutosta, ja nyt meidän tulisi ja monet, monet jäsenvaltiot pyrkivät tekemään kahdenvälisiä sopimuksia, joiden tarkoitus on tunnustaa näiden työntekijöiden tuoma hyöty. Muussa tapauksessa tällaisen työntekijän on vaikeaa rakentaa todellista tulevaisuutta ja lopulta palata kotimaahansa. Eli mielestäni tässä on tietynlaista ristiriitaa. Kun sanotaan, että eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan kimmokkeena on toisaalta ollut tämä kierto, äm, siirtolaisuus, mutta toisaalta äm, meidän on ollut vaikeaa määritellä tämän maahanmuuttajien tekemän työn arvoa. Näyttää siltä, että olemme ehkä hiukan äm, tekopyhiä, koska esimerkiksi meillä on paljon kiinalaisia maahanmuuttajia, jotka tekevät työtä hyvinkin halvalla, tekevät sellaista työtä, jota alkuperäisväestö ei halua enää tehdä. Mutta tähän me emme halua puuttua. Me haluamme pikemminkin säätää koulutetuista, koulutetusta siirtotyöläisyydestä. Mielestäni tämä on kyseenalaista. Mrs. Hoffman. Sitten Hoffman. Um, I will come back to the, um... Kiitos. Minä palaan näihin kysymyksiin, joita Rova Ernst täällä esitti. Pari asiaa. Minä olen aivan samaa mieltä e, sen suhteen, mitä aamulla sanottiin direktiivistä, että tässä tulee yhtenäinen lähestymistapa e, maahanmuuttoon, mutta sen täytyy olla myöskin käytännönläheinen meidän täytyy muistaa, mitä eri toimijat ajattelevat, ja tässä täytyy olla myös sellainen säännöstö, jota työnantajat voivat soveltaa. Mitä majoitukseen tulee, niin meidän mielestämme on erittäin hyvä, että asian kuuluva majoitus hoidetaan, mutta kuitenkaan sen ei pitäisi olla työnantajan velvoite näin järjestää. Tämä asia varmastikin tulee keskusteltavaksi myöhemmin, kun mietitään, mikä olisi paras tapa toimia. Sitten toinen asia, tämä syrjinnän estäminen. Hyvin tärkeä periaate on tämä syrjimättömyyden periaate. Tasa-arvoinen kohtelu sellaisena, kun se tässä ehdotuksessa on, ja mitä komissio on esittänyt, niin on aivan selvää, että EUn ulkopuolelta tuleville työntekijöille pitää taata tietyt sosioekonomiset oikeudet, eikä sen pidä riippua sitten millään tavalla kansallisuudesta esimerkiksi. Thank you. Thank you for... Kiitoksia, että puhuitte noin lyhyesti. Meillä on vielä kolmas paneeli jäljellä ja meidän pitäisi varmaan siirtyä siihen aivan suoraan, koska meillä on vain 12.30 asti aikaa. Eli annamme nyt sitten, toivotamme nyt tervetulleeksi seuraavat panelistivierailijat ja kiitämme vielä kerran tätä kakkospaneelin kokoonpanoa. Bueno, ya a ver si un día hablamos un poco de política, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As I said, we still have a... Kuten sanoin, meillä on vielä kolmas paneeli tässä ohjelmassa kolmas aamuistuntomme osa käsittelee tai edelleen käsittelemme kausityöntekijöitä. Ja tässä on nyt mukana kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen edustajia. Me saamme tänne IO, erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka työskentelevät työntekijöiden kanssa me olemme kutsuneet tänne herra Hemingwayn, joka edustaa kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä IOM. Tervetuloa. Sitten meillä on täällä kahden kansalaisjärjestön edustajat. Toinen niistä on Solidar. Sitä edustaa herra Reuter. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja Pikuma paperittomia siirtolaisia koskeva kansainvälinen yhteistyöfoorumi, jota edustaa johtaja Michel Levoy. Pyytäisin, että puhuisitte viisi minuuttia kukin, jotta meille jäisi aikaa keskusteluun ja johtopäätöksiin tai päätelmiin, jotka esittää esittelijä Claude Moraes sitten lopuksi. Eli ensin annan puheenvuoron Burns Hemingwaylle, joka edustaa siis IOM, kansainvälistä siirtolaisuusjärjestöä. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat ja muut osallistujat. On suuri kunnia minulle olla tänään täällä ja olen kiitollinen EPlle kutsusta tähän kuulemiseen. Olen erityisen iloinen siitä, että voin jakaa IOM-näkökulmia kausityöntekijädirektiivin suhteen. IOM pitää Euroopan komission ehdotusta erittäin hyvänä ja pitää lähtökohtana yleistä konsensusta siitä, että maahanmuuttajien ja työntekijöiden tilannetta on parannettava ja säänneltävä. On myös hyvä antaa positiivinen viesti näille maahanmuuttaja, työ, työperäisille maahanmuuttajille, joita meidän tulisikin houkutella tänne. Eurooppa-neuvoston päätelmät joulukuussa 2010 vaativat proaktiivisempaa maahanmuuttotyöntekijäpolitiikkaa ja korostivat rakenteellista väestöongelmaa EU:ssa ja työvoiman vähenemistä väestön ikääntyessä. 1900 55 ja 65 baby boom sukupolven väestö on nyt ikääntymässä. Ja kuten IOM-tutkimus osoittaa, se koskee siis laillista maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä. Tarvitaan monia lähestymistapoja ja niitä onkin olemassa ja niitä kehitellään EUn alueella. Nyt täytyy kuitenkin korostaa sitä, että monimutkaisia ja kalliita hakumenettelyjä pitäisi ehkä tutkailla kriittisesti, koska ne usein saavat maahanmuuttajat ja työntekijät laittomien kanavien pariin. Meillä meidän täytyy välttää myös aivovuotoa. Se, että 27 EUn jäsenmaata saa aikaan yhteisen sopimuksen ja yhteiset standardit, erityisesti mitä tulee työperäisen maahanmuuttajien pääsyyn ja oleskeluun on erittäin keskeinen tavoite ja kunnianhimoinen tavoite. Tässä kausityöntekodirektiivin tarkoituksena on saada aikaan yhteinen menettely ja yhteiset oikeudet, jotka olisivat sitovia jäsenmaille laaja lähestymistapa, jossa kaikki maahanmuuttajakategoriat olisivat mukana, olisi ollut parempi. Silti IMO tukee tätä direktiiviä ensimmäisenä askeleena kohti päämäärää, jossa lailliset maahanmuuttoproseduurit ovat joustavampia. IOMn tutkimukset kouluttamattomista työntekijöistä EU:ssa osoittavat, että EUn talouskriisistä huolimatta ulkomaisia työntekijöitä tarvitaan koko ajan, jopa kouluttamattomiakin työntekijöitä. Jos me emme tunnusta tätä työntekijöiden tarvetta kaikilla koulutustasoilla, silloin me emme kykene käsittelemään tätä ongelmaa, vaan silloin myös syntyy sivu, ikäviä sivuvaikutuksia vero- ja sosiaalipolitiikan kannalta. Tällä hetkellä tarvitaan myös tehokkaita talouspolitiikkoja maahanmuuttopolitiikan puitteissa. Tämä ehdotettu direktiivi tunnustaa ö, kausityönteon rakenteellisen tarpeen EUn talouksissa – ja täsmentää kausityöntekijän laillista statusta. Tämä on erittäin tärkeää, koska kyse on haavoittuvista työntekijöistä Euroopan unionin työmarkkinoilla. E, ja tällä hetkellä e, hakusääntely on intransparenttia. Kausityöntekijät ja sesonkityöntekijät usein ovat täysin riippuvaisia työnantajasta jossain tapauksissa työluvat taataan työnantajalle eikä tälle kolmannesta maasta tulevalle työntekijälle. Monisesonkiset työluvat ja mahdollisuus vaihtaa työnantajaa, kuten direktiivi ehdottaa, vähentävät hyväksikäytön ja riiston riskiä ja ne myös suosivat kiertomuuttoa. Sitä paitsi direktiivissä on myös useita turvalausekkeita, kuten esimerkiksi työnantajille velvoite taata asianmukainen majoitus ja valitusoikeus työntekijälle. Kuten tiedämme, kiertomuutto ei ole viimekätinen ratkaisu maahanmuuton hallinnointiin, mutta sitä voidaan vahvistaa laillisin ja hallinnollisin toimin ja ohjelmin, jotka tuovat etua sekä lähtömaille että vastaanottomaille. Se seikka, että maahanmuuttajilla on mahdollisuus tulla uudelleen kausityöntekijöinä EUn alueelle, on hyvä vastaus kysymykseen siitä, että maahanmuuttajat eivät usein seuraa työmarkkinoiden vaatimuksia sen sijaan heistä voi tulla laittomia maahanmuuttajia. Kiertomuutto-ohjelmien tärkeimmät haasteet, jotka liittyvät myös kausityöntekijädirektiiviin, ovat ne, että tämän toimintatavan väliaikaisuus täytyy taata ja itse maahanmuuttajille täytyy alusta alkaen antaa paljon tietoa ja heidän odotuksistaan täytyy tehdä realistisia. Siksi institutionaalinen kapasiteetti, ministeriöiden välinen koordinaatio ja valtioiden välinen yhteistyö ovat välttämättömiä. Siksi myös ähm, työvoimatoimistot ovat hyvin tärkeissä roolissa ja myös sekä lähtömaissa että vastaanottavissa maissa. Haluaisin vielä korostaa, että on erittäin tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset suorittavat säännöllistä valvontaa. Haluaisin lopuksi korostaa, että tämä direktiivi on erittäin myönteinen kontribuutio maahan, laillisen maahanmuuton ö, säännöstöjen lisäksi. Se luo nopean ja joustavan hakumenet. Kiitoksia. Mr. Hemingway now. Kiitoksia kovasti Hemingway. Sitten Reuter, joka on Solidarin pääsihteeri. Haluamme kiittää siitä, että tulitte paikalle. Niin, voin vetää langat yhteen. Kiitoksia kovasti ensinnäkin tästä kutsusta. Onneksi itse en ole tässä puheenjohtajana. Minä vain myötävaikutan siihen, että aika ei kulu liikaa, vältän tiettyjen seikkojen toistamista. Pari seikkaa. Me olemme tehneet yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Teillä on tuolla tuo asiakirja ulkopuolella saatavissa, joten en lue sitä, mutta on erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunnalla on sanansa sanottavana. Me haluamme varmistaa sen, että teemme yhteistyötä, täydentävää työtä ammattiliittojen kanssa. Toisaalta haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä useiden eri ryhmien kanssa. En halua käyttää ilmausta haavoittuvat ryhmät, mutta puhun kuitenkin ryhmistä, jotka eivät ole sosiaaliturvajärjestelmien piirissä. Jotkut puhuvat laittomasta maahanmuutosta. En, minä en halua käyttää sanaa illegal, haluan käyttää sanaa irregular. Se on ihan eri asia. Ja mitä sitten tulee maahanmuuttajien elinolosuhteisiin, erityisesti kausityöntekijöiden, kyllä minä olen sitä mieltä, että he kuuluvat eri, erityisesti sellaisen ryhmään, josta pitää huolehtia. Ähm, olen tyytyväinen siihen työhön, jota Cloud Morage ja Koferaati ovat tehneet. Mielestäni meidän täytyy tehdä täysin selväksi siitä, mistä on kyse. Ei tässä ole kyse siitä, että säännönmukaistetaan äh, maahanmuuttovirtoja. Maahanmuuttovirrat ovat tosiasia. Ähm, olemme puhuneet siitä äh, Tampereella, Tukholmassa ja vaikka, mistä, vaikka missä, mutta valitettavasti on aina vaikea siirtää hyvät ajatukset käytä, käytännön toimiksi. Me haluamme suojella niitä ihmisiä, jotka ovat olemassa. Ei Frontex pysty rakentamaan muuria Välimeren keskelle. Nämä ihmiset tulevat ja heillä on monia syitä tulla. On toi, tekijöitä, jotka sysäävät heidät muuttamaan ja on paljon sellaisia tekijöitä, jotka vetävät heitä puoleensa. Tämä on poliittinen haaste Euroopan unionille. Me näemme, mitä tapahtuu, jos asioihin ei puututa. Me näemme, kuinka hankalassa tilanteessa nämä ryhmät ovat, mutta näemme myös, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Vaalien tulos Suomessa on hyvä esimerkki siitä, myös Hollannissa. Poliittiset puolueet käyttävät hyväkseen tätä tilannetta, jossa emme pysty auttamaan maahanmuuttajia. Toisaalta me tarvitsemme tätä direktiiviä, täytyy tehdä selväksi se, mitkä sen seikat liittyvät työmarkkinoihin. Muutama kommentti. Useaan otteeseen täällä on kerrottu, minkä vuoksi ihmiset tulevat ja minkä vuoksi heidät tulee hyväksyä. Niin näyttää siltä, että minulta tässä vähän ajatus katkesi. Eli kysymys maahanmuuttajien ottamisolosuhteisiin liittyen. Kuka on vastuussa tästä tilanteesta? Ne, jotka tekevät maahanmuuton vetovoimaiseksi. Näille ihmisille täytyy antaa tietoa ennen kuin he tulevat Euroopan unioniin, mutta millaisesta tiedosta on kyse, miten näitä ihmisiä pitää kohdella. Eli maahanotto-olosuhteista puhuttaessa täytyy kysyä, kuka on vastuussa näistä henkilöistä. Työsuhteet ovat tärkeä työehdot ovat tärkeä asia. Valideja työsopimuksia ovat vain sellaiset, jotka, pitäytyvät, jotka ovat työllisyyslainsäädännön mukaisia. On erittäin tärkeää myös selvittää sitä, mikä on välimiesten rooli. harmaat markkinat ovat moniaat ja mittavat ja siellä on kaikenlaista riistoa. Ja tämä direktiivi pääsee, auttaa meitä päästämään, pääsemään eroon näistä harmaista markkinoista. Sitten kysymys tasapuolisesta kohtelusta. Me olemme kuulleet muun muassa ammattiliittojen ja työnantajien näkemyksiä. Tasapuolinen kohtelu alkaa työllisyystilanteesta, mutta täytyy myös muistaa, että kyse on ihmisistä, jotka tulevat meidän alueellemme Euroopan unionin, ja joilla on oikeuksia. Heillä on ihmisoikeuksia ja muitakin oikeuksia. Ja heidän täytyy päästä jonkinlaisen sosiaaliturvankin piiriin, koska emme me voi sanoa, että okei, olette täällä, mutta emme halua huolehtia teistä. He ovat ihmisiä ja meillä on sosiaalista vastuuta. Joten sanoisin, että me tarvitsemme säällistä työtä, me tarvitsemme sosiaaliturvaa ja meidän täytyy tehdä selväksi se, mitä me puolustamme täällä, nimittäin meidän meidän täytyy muistaa, että kausityö on yksi maahanmuuton ilmiö, mutta maahanmuutto kokonaisuudessaan on mutkikas ilmiö, ja jotta voimme vastata siihen. Meidän täytyy vastata moniin kysymyksiin, mutta nyt antaisin puheenvuoron Michelle Vuolle. Kiitos. Thank you, Mr. Reuter, because... Kiitoksia. Te esititte useita tärkeitä kantoja ja nopeastikin puhuitte. Tulkit ehkä huomasivat sen. Nyt menemme kolmanteen panelistiin Michelle Levoihin, joka on paperittomia siirtolaisia koskevan kansainvälisen yhteistyön foorumin johtaja. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tästä kutsusta, joka on tullut kansalaisjärjestöille tähän keskusteluun. Meillä on yhteinen lausuma, jossa on yli kymmenen järjestöä, jotka näiden sosiaalikysymysten tiimoilta tekevät työtä. Minä haluaisin vain tässä aluksi sanoa, että hyvin monta kertaa tässä aamulla tuli esille se, että tässä on nyt ensimmäinen mahdollisuus n tasolla keskustella lainsäädännöstä silloin, kun on kysymyksessä matalan osaamistason maahanmuuttajat. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen pitäisi liittyä tähän asiaan. Meillä on yhteinen lausuma kansalaisjärjestöltä, jossa hyväksymme tämän näkemyksen. Tässä on matalapalkkatyöntekijät e, ja ei pitäisi tehdä mitään eroa e, korkeapalkkaisten ja matalapalkkaisten työntekijöiden välillä, koska tässähän on ihmisistä kysymys. Täällä on monta kertaa todettu, että työn, työntekijöiden tarve Eh, on suuri ja että hyvin monessa tapauksessa työntekijöitä hyväksi käytetään. Eräs suosituksemme on se, että pitäisi olla eh, hyvät säännöt, eh, jotta kausityöntekijöille saadaan tasavertainen kohtelu ja että sosiaaliset oikeudet toteutuvat. Haluaisin myöskin tähän soveltamisalaan sanoa, että täällä moneen kertaan kysytty, ketä direktiivi koskee. Tässä nykyisessä muodossaan direktiivi kattaa vain kolmansien maiden kansalaiset. Täällä on myöskin esittelijä puhunut tästä asiasta, että tähän soveltamisalaan pitäisi ottaa sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat jo Euroopan unionissa. Täytyisi myöskin keskusteluun ottaa mukaan Eh, nämä sektorikysymykset, eh, koska nythän on hyvin paljon eh, työntekijöitä, joiden työskentelyolosuhteet ovat huonot. Ei ole minkäänlaista mm, takeita siitä, että laillinen siirtolaisuus tätä myöten paranisi, koska monessa tapauksessa siirtolaiset työntekijät lähtevät takaisin omaan maahansa, vaikka tarvetta työlle, työnteolle olisi vielä – Euroopassa. Onko tässä nyt sellainen vaara, että e, tulee e, lisää laillisia työntekijöitä? On hyvin tärkeää mm, miettiä näitä asioita, että on EU:ssa on tutkittu myös tällaista pimeän työn tekemistä. Ja vaikka koko ajan halutaan vähentää maahanmuuttoa, niin kuitenkin EU toimii sillä tavalla, että tämä lisääntyy. Eli poliitti, politiikan tavoitteiden ja todellisuuden välillä on suuri ero. Monet maahanmuuttajat, jotka tulisivat direktiivin myötä Eurooppaan, niin heidän täytyy pystyä tulemaan laillisesti. On hyvin tärkeää, että katsotaan, miten tämä säädetään direktiiviehdotuksessa. ehdotuksessa. Meillä täytyy olla myöskin siirtymäkauden järjestelmä ja huolehtia siitä, että jo töissä olevat tulevat kaikkien sääntöjen piiriin. Täytyy myöskin miettiä näitä sanktioita, joihin aamulla jo puututtiin. Direktiivissä on suunniteltu sanktioita, mutta pitäisi olla myöskin sellainen mekanismi, että ne työntekijät, jotka, jotka etteivät työntekijät joudu uhreiksi. On hyvin otettava myös huomioon se, että miten tämä siirretään lainsäädäntöön. Transponointipäivämäärä on asetettu heinäkuulle. Romero Lopesin sanoin, pitäisi katsoa, minkälainen tämä valvontajärjestelmä on ja kuinka näitä direktiivejä sovelletaan yhdessä muiden kanssa. Kun me puhumme sanktioista, niin usein työntekijät joutuvat sanktioiden kohteeksi eikä työnantaja. Eli hyvin vaikeista asioista olemme keskustelemassa. Sitten tämä integraatio, kysymys ja perheiden yhdistäminen. Usein on hyvin pitkiäkin aikoja, jotka työntekijä viettää Euroopassa, mutta minkälaisia integraatiotoimenpiteitä ei ole suunniteltu. Me haluaisimme suositella ja toistaa se, mitä täällä on monet muutkin sanoneet, että tässä keskustelussa pitäisi katsoa maahanmuuttajia tai näitä kausityöntekijöitä inhimillisinä olentoina ja myöskin ottaa huomioon perheiden yhdistämisasiat. Sitten pitäisi myös keskustella siitä, kuinka status muuttuu pysyvämmäksi. Sitten majoituskysymys. Monenlaisia väärinkäytöksiä tässäkin yhteydessä on havaittu. Me uskomme, että se, kun viitataan työnantajan velvollisuuteen järjestää asunto, niin se on hyvä, mutta pitäisi kuitenkin antaa työntekijälle oikeus myöskin valita. Sitten pitäisi olla jonkinlainen suhde siinä, mitä työnantaja, anteeksi, työntekijä ansaitsee ja mitä asuminen maksaa pitäisi olla kansainväliset standardit ja meillä on olemassakin jo hyvin laajoja määritelmiä, joihin ne nyt puutu. Now there's... Kiitoksia, rouva Levoi. Nyt on hiukan aikaa keskustelulle. Romero Lopez haluaa käyttää puheenvuoron. Olisiko muita halukkaita esittämään kysymyksiä tai kommentteja, niin käsi ylös. Kiitoksia puheenjohtaja. Solidaarista tulleen ystävämme puheen tiimoilta haluaisin puhua kaikkien meidän eurooppalaisten yleisestä ajatuksesta, joka liittyy tähän kausimaahanmuuttoon. Meillä on sellainen ajatus, että nämä ihmiset jäävät tänne. Tämä tietysti voi olla tottakin, koska Euroopan maiden ja näiden lähtömaiden välillä on niin suuri ero, kansantuotteen välillä, jos nyt ajatellaan erityisesti vaikka Pohjois-Afrikan maita. Gibraltarin salmi edustaa suurinta mahdollista, maailman suurinta kansantuotteen eroa ja silloin tällaiset kausityöntekijät helposti haluavat jäädä, koska heillä on aivan erilaiset odotukset, elinodotukset, jos he jäävät tänne EUn alueelle mutta meidän ei pitäisi hylätä ajatusta siitä, että kaikki riippuu myös siitä, missä iässä nämä kausityöntekijät tulevat meidän maihimme. Se riippuu myös Pohjois-Afrikan maiden kehityksestä, joka varmasti vähitellen menee eteenpäin. Ja meidän yhteistyömme heidän kanssaan täytyy olla mittavaa, koska jos noissa maissa tilanne paranee ja meidän täytyy myös edistää sellaista kehitystä, niin silloin tämä kiertomuutto, eli oikeuksien siirrettävyys ja edestakainen liike kausityössä on hyvin mahdollista, että se tosiaan toteutuu ja siitä tulee todellisuutta – varsinkaan jos tuo työ ei kestä kovin kauan tai tuo työsuhde. Ehkä Saksakin voisi naapurimaidensa kanssa rakentaa tällaista yhteistyötä, koska silloin kun kausityö kestää lyhyen aikaa ja maat ovat naapureita keskenään, niin se on eri tilanne kuin jos kausityö kestää kauan ja maat ovat kaukana toisistaan. Eli kyllä tämä riippuu hyvin paljon näistä erityis- piirteistä. Ja koska teema on näin monimutkainen, niin meidän täytyy peruspohjin tutkia, mikä nimenomaan on tuon kiertomuuton sisältö ja idea ja miten me voimme parantaa lähtömaiden olosuhteita. Kukaan ei halua lähteä omasta maastaan, jos hänellä on omassa maassaan hyvät elinolosuhteet. Eli meidän täytyy tämäkin muistaa ja minä haluaisin myös tietää, kuinka Monet noista espanjalaisista siirtotyöläisistä palasivat takaisin Espanjaan mutta monet varmaan palasivat eläkepäiviksi, mutta jos olosuhteet Espanjassa olisivat olleet paremmat, he olisivat varmaan palanneet aikaisemmin. Sitten täällä puhuttiin tästä eh, siitä, että laiton status voitaisiin muuttaa lailliseksi statukseksi, ja se on mahdollista, jos tehdään yhteistyötä lähtömaiden kanssa. Jos myös lähtömaissa synnytetään oikeanlaisia organismeja. Olisi hyvä, että tämä kausityösopimus voitaisiin myös uudistaa lähtömaassa. Tässä ei ole kysymys ollenkaan mahdottomista asioista. Kyllä ne pystytään organisoimaan, vaikka siinä hommaa onkin. Meidän täytyy vain pystyä kanavoimaan näitä muuttovirtoja. Thank you. I see Mr. Protasevich. Protasevich haluaa käyttää puheenvuoron. Jutovakin. Tätä se olette sitten seuraava. I will be speaking in Polish if you... If... Puhun puolaa, jos sallitte. Pistäkää luurit korville. Tai no ehkä puhunkin englantia. Kiitoksia kovasti puheenvuoroistanne, ne olivat kiintoisia. Ne toivat paljon tähän keskusteluun, joka koskee Euroopan tulevaa politiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Pari viikkoa sitten äänestimme Strasburgissa Proveron mietinnöstä, joka koski Euroopan unionin ulkopolitiikkaa keinona vaikuttaa maahanmuuttoon. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionilla tulisi olla sellainen maahanmuuttopolitiikka, jota tarvitsemme. Kuitenkin toisaalta. Meidän täytyy estää se, että ihmiset tulevat Eurooppaan vähän niin kuin laittomasti. Ja kysymykseni kuuluukin Rö- Röytterille. Te et, en ymmärtänyt, mitä tarkoititte Eh, illegal-laittomuudella ja irregular-laittomuudella. Jos maahanmuutto johtuu ympäristöasioista tai sodasta, niin se on tietysti ihan eri asia kuin jokin muu. Jos maahanmuuttajat tulevat vain hakemaan työtä ja parempaa elämää, jos he eivät ole ikään kuin kutsuttuja, jos he eivät ole Euroopan unionin politiikan mukaisesti kutsuttuja, Heille ei tarjota työtä. Kausi, työ on ehkä paremmin ymmärrettävää, mutta jos nämä henkilöt tulevat ei-kutsuttuina, niin miksi heitä pitäisi kutsua sääntöjen vastaisiksi laittomien asemesta? Ovathan he, eli luvattomiksi laittomien asemasta. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Имам един съвсем конкретен въпрос. Kiitoksia. Minä puhun Bulgaria ja minulla on aivan konkreettinen kysymys. Aluksi kuitenkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Mm, aivan kuten kollegatkin, täällähän on viitattu siihen, että komission ehdotus ei ole riittävää. Me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä, joka säätelee kausityöntekijöiden asemaa yleisemmin. Samalla tämän pitäisi siis koskea sekä EU-sta, EU-sta peräisin olevia kausityöntekijöitä että ulkopuolelta tulevia. Tässä on myös viitattu puolalaisiin työntekijöihin. Uskotteko, että tämä uusi lainsäädäntö on sellaista, että se täydentää työvoiman vapaata liikkuvuutta ja Uskotteko, että komission pitäisi antaa nyt uusi ehdotus, joka olisi yleisempi kehykseltään ja sillä tavalla, että se koskisi sekä EUn kansalaisia että muita? Vai pitäisikö olla erikseen nämä? Palataan sitten panelisteihin, jotta he voivat vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos näistä kysymyksistä. Minun mielestäni meidän on tärkeintä päästä luutuneista ajattelutavoista. Minun mielestäni kausityöntekijädirektiivin tärkein tarkoitus on se, että tehdään laittomasta maahanmuutosta paljon hankalampaa ja laillisesta maahanmuutosta paljon helpompaa. Ja tämä Tiissanhännän veto, mikä meillä aina on luvattoman ja laillisen maahanmuuton välillä, niin eh, siihen täytyy vaikuttaa ja on tärkeää, että, teemme, että käytämme laillisen maahanmuuton malleja kausityöntekijöihin. Myös nämä paluukysymykset ovat tärkeitä ja usein kun me kysymme eri järjestöiltä paluupolitiikasta, niin usein he sitten puhuvat poliisitoimista, palauttamisista ja muista tällaisista, mutta minun mielestäni paluupolitiikalla on myös tärkeä rooli taloudellisessa maahanmuutossa. Eli miten voidaan paremmin rohkaista ihmisiä palaamaan? Miten voidaan varmistaa se, että ihmiset saavat ne rahat kotiin, mitkä he haluavat lähettää kotiin, ja miten heille voidaan vakuuttaa, että heillä on mahdollisuus seuraavana vuonna tulla takaisin Euroopan unioniin. Meillä on monia kokemuksia esimerkiksi Guatemalan ja Kanadan välillä, missä ihmiset jäivät Kanadaan vain siksi, että paluu oli liian kallista tai takaisin tulo olisi ollut liian kallista ja se olisi myös ollut epävarmaa. Eli nämä guatemalalaiset maahanmuuttajat eivät uskoneet voivansa palata Kanadaan enää. Ja tästä meillä on tosiaan kokemuksia tuolta päin maailmaa. Ja siksi minä rohkaisisin maiden välistä yhteistyötä. Se on erittäin tärkeää. että Lähtömaiden ja vastaanottomaiden täytyy tehdä yhteistyötä ja totta kai teidän yhteistyötä täytyy tehdä myös maahanmuuttajien sosiaalisten oikeuksien suhteen varmistaa, että he voivat viedä mukanaan nämä sosiaaliset oikeudet. Ja tämä saattaa olla myös rohkaisu sitten paluuseen. Kiitos. Mr. Reuter. Reuter. En toista sitä, minkä Hemingway jo sanoi, mutta jos palaan tähän kiertomuuttoon ja veto- ja työntötekijöihin, ei kai tavoitteen pidä olla se, että jokainen jää. Kyse on identiteetistä siitä, missä asuu, perhesiteet, muita hyviä site- syitä on palata, on kulttuurinen identiteetti. Mutta joka tapauksessa ihmisen pitäisi itse saada valita, jääkö vaikka eikö. Ei tämä ole muuttovirtojen hallinnoinnin kysymys, se on ihan muu kysymys. Ja olen yhtä mieltä siitä, että että me puhumme tässä ainoastaan yhdestä pienestä viipaleesta koko ilmiöstä, emme koko ilmiöstä. Yleinen ilmiö, ja Romero Lopes mainitsi sen, otetaan nyt vaikkapa Pohjois-Afrikka esimerkiksi. Kysy- kysymys ei kuulu, miten kontrolloida sitä, vaan miten Euroopan unioni voi investoida Pohjois-Afrikkaan ja tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka ovat omiaan muuttamaan näiden maiden demokraattista ja taloudellista tilannetta. Ensi viikolla menen Madridin ja Tunisiaan, koska espanjalaisten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa menemme vierailemaan Pohjois-Afrikkaan. Katsomme, mitä siellä voidaan paikan päällä tehdä. Jos jotain on tehtävissä, mikä ei tietysti tämän päivän keskustelun aihe ole, mutta meidän mielessämme kyllä läsnä, niin meidän täytyy ymmärtää se, että paras muutos, jonka voimme tuoda muassamme, on eurooppalainen hyvinvointimalli, sosiaaliturvajärjestelmä. Näiden maiden BKT avulla tulisi voida ottaa käyttöön sosiaaliturvamalli, ja sehän on erään toisenkin pyöreän pöydän keskustelun aihe ensi viikolla. Eli kyse on se, että miten voidaan kääntää tämä muuttovirta aalto takaisinpäin. Sitten työsopimukset. Euroopan unionissa on yhä enemmän ja enemmän epätyypillistä työtä, ja Eurostatilla ei ole tilastoja siitä. Me olemme tehneet äm, työtä säällisen työn ja työmarkkinasuhteiden tiimoilta, ja mitään tila- tilastotietoa ei ole. Esimerkiksi Saksan metalliliitosta olemme saaneet sellaisia lukuja, että 35 prosenttia uusista työpaikoista onkin vuokratyö firmojen kautta tulleita työpaikkoja. Vain 15 prosenttia ovat niin sanottuja tyypillisiä työsuhteita. Tällä tavalla myös kausityöntekijöitä riistetään. Jos näin todella tapahtuu, niin ongelmiahan on. Sitten tämä luvattomuus versus laittomuus. Tämä on kysymys, joka ei ole ainoastaan sanojen tasolla, koska termin laiton takana on paljon syrjintää. Eli se tarkoittaa sitä, että siis luvattomuus ja laittomuus ovat sanoja, joiden avulla voidaan stigmatisoida ja syrjiä sellaisia ihmisiä, joilla on ollut syitä hyviä tai huonoja tulla tänne ja jotka ovat täällä, jotta, jos, jotta voisimme torjua syrjintää, niin meidän täytyy ymmärtää, että nämä termit eivät ole neutraaleja. Kiitos. Thank you. Reuter. Now, Mrs. Livoy. Sitten, uh, just picking up on the issue of... Niin, siirtymäaika järjestelmä, joihin Romero Lopez viittasi, on hyvin tärkeää, että tämäkin keskustelu käydään Euroopan tasolla, koska tästä käydään myöskin maailmanlaajuisesti keskustelua, mitä YK komitean tulee näissä maahanmuuttokysymyksissä. Meillä on YK on tarkoitus käsitellä tätä keskustelua syyskuussa. Tässä keskustelussa mm, käydään keskustelua siis sekä lähtö- että tulomaiden kanssa ja erityisesti niiden ryhmien asemasta, jotka ovat erityisen haavoittuvia. Täytyy myöskin muistaa se, että Euroopan komissiossa käydään keskustelua ja siellä on asiakirja myöskin maahanmuutosta laadittu. Haluaisin lisätä tämä illegal ja irregular termien eroon. Minä muistan, että parlamentti antoi suosituksen noin pari vuotta sitten, jossa sanottiin, että tämä illegal-sana ei pitäisi käyttää. Mutta sitten kun puhutaan perusoikeuksista, jotka liittyvät myöskin eh, maahanmuuttajiin, niin siellä on tämä laittomuuden eh, käsite, koska ei voi olla laiton siirtolainen ja silti olla, eh, olla sosiaalisia oikeuksia. Siis luvaton. Siis miksi ihmisillä sitten ei ole näitä asiakirjoja? He, eivät voi palata alkuperämaahansa poliittisista syistä. Ja, ja sitten eh, heillä on oma eh, statuksensa täällä. He ehkä ovat kausityön tekijöitä. Eh, luvattomuus usein liittyy siihen, että mikä tilanne on oleskeluluvan ja työluvan kanssa, koska ne ovat usein reitti lailliseen oleskeluun. Mitä tulee perusoikeuksiin, niin niistä tulee tietoa enemmän syksyllä ja suuri konferenssi asiassa pidetään kesällä. Tässä pitäisi olla sellainen tilanne, jossa maahanmuuttajat voivat itse päättää, että lähtevätkö siirtolaisiksi toiseen maahan vai eivät, koska tasavertainen kohtelu sen pitää toteutua. Your contributions and answers. Kiitoksia kovasti näistä vastauksista. Ne olivat kovin selkeitä. Kiitämme teitä niistä. Nyt meillä on vielä aikaa kuulla johtopäätelmät. Claude Moraes, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, voisinko ehdottaa, että puhuisin hyvin lyhyesti ja antaisin osan ajasta herra Koferatille, koska hän tulee olemaan tässä esittelijänä minun kanssani ja ehkä hänkin haluaa vielä antaa lyhyen loppukommentin. Haluaisin kiittää häntä aivan erityisesti hänen panoksestaan. Meillä kummallakin tulee olemaan nyt kova työ. Olen ollut monissa kuulemisissa ja tämä kuuleminen on ollut, tässä on ollut enemmän substanssia ja hyviä ehdotuksia ja parannusehdotuksia kuin olen ennen kuullutkaan, joten sekä Sergiolla että minulla tulee olemaan kova työ tulevina viikkoina tämän parantamiseksi ja kirjoittamiseksi, joten on hyvä kiittää ihmisiä jo ennen kuin he kirjoittavat ajatuksensa paperille. Haluan vain ihan nopeasti sitä muutaman huomautuksen. Ensimmäinen on se, että kun me tänään ö, olemme tästä puhuneet. Luulen, että kollegat ovat hyvin tietoisia siitä, kuinka tämä sektoriaalinen lähestymistapa syntyi. Kausityöntekijät ja kouluttamattomat työntekijät tulivat tähän mukaan hyvin epätavallisella tavalla neuvoston aloitteesta. Tämä ei ole kohesiivinen tapa työskennellä tällaisten asioiden parissa ja siksi olen iloinen, että monet työskentelijöistä ovat olleet niin kärsivällisiä. Esimerkiksi yhtenäislupa on sellainen, jonka pitäisi päteä kaikkiin työntekijöihin. Meillä olisi pitänyt olla sellainen tilanne, mutta meillä ei nyt ole sellaista tilannetta, mutta meillä on tilanne, jossa meillä on mahdollisuus luoda joitakin laillisia sääntöjä, joka estäisi ihmisten huijaamista ja edistäisi tasaveroista kohtelia. Herra Koferaati ja rouva Romero Lopes ovat pari niistä lukuisista jäsenistä, jotka hyvin hienolla tavalla puhuivat siitä, mitä kausityönteko tarkoittaa. kollegat ovat antaneet hyvin korkeatasoisen panoksen tähän keskusteluun ja tulemme lukemaan ja tutkimaan hyvin tarkoin kaikkea, mitä olette sanoneet. Ja olen itsekin työskennellyt kansalaisjärjestössä, joten haluan kiittää teitä aivan erityisesti arvokkaista näkökulmistanne, jotka ruokivat tätä dokumenttia. Nyt meillä on vasta työasiakirja ja mietintö on vasta tulossa. Työmarkkinaosapuolia edustaville kollegoille haluaisin myös sanoa kiitoksen ja me tulemme tapaamaan vielä teidät kaikki sitten, kun kirjoitamme varsinaista mietintöä. Työmarkkinaosapuolten positio tuli tänään hyvin selväksi ja me tulemme jatkamaan tätä keskustelua, joka alkoi sinisellä kortilla ja sitten tuli tämä yhtenäislupa en nyt lähde referoimaan näitä keskusteluja uudestaan, mutta mielestäni erityisesti artikla 16 ja tasa-arvoinen kohtelu aspektit ovat sellaisia, joita tulemme tutkimaan hyvin tarkoin. Ja lopuksi vielä tämä oli hyvin korkea tasoinen tämä keskustelu ja jäsenet antavat merkittävän panoksen. Tämä lainsäädäntö ei sovi kovin siististi meidän vanhoihin luutuneisiin me kouluttamattomien työ, kausityö. Ja siksi tämä on niin monimutkainen asia. Meillä on nyt sellainen tilanne, jonka kanssa meidän täytyy tulla toimeen. Ja minä toivon, että tämän prosessin lopussa me suojelemme kausityöntekijöitä, että meillä on jonkinlainen tasa-arvoisen kohtelun konsepti ja parempi asema ja kanta kuin aikaisemmin. Meidän tehtävämme on rakentaa silta, suojella haavoittuvia työntekijöitä ja ymmärtää se tosiasia, että kausityöntekijät ovat jo täällä Euroopan unionissa. Ja meillä on velvollisuuksia heitä kohtaan, mutta myös Euroopan unionin sosiaalinen ja taloudellinen tilanne raja, rajoittavat meitä tulemme siis ottamaan vaarin kaikista näistä kontribuutioista. Ja varmasti osa niistä päätyy lopulliseen mietintöön. Kiitos. Good enough for this morning. Kiitoksia. Aikamoinen istunto, hedelmällinen keskustelu, oikein hyödyllisiä kommentteja. Varmasti kaikki opimme paljon teiltä tästä asiakokonaisuudesta, joka koskee kausityöntekijöitä, mutta meillä on vielä tehtävää. Tänään iltapäivällä keskustelemme muista asioista. Ja ennen kuin lopetamme tämän aamun istunnon ja ennen kuin jatkamme työtämme, ei kello 15 vaan kello 14, meillä on kokous kahdesta viiteen, niin pelkänpä, että tässä ei ehdi haukata muuta kuin leivän lounaaksi. Mutta nyt annan puheenvuoron kofferatille. Hän on työllisyysvaliokunnan esittelijä. Niin, niin minäkin haluan kiittää kollega Morain tavoin kaikista puheenvuoroista, joita kuulimme. Ne ovat erittäin hyödyllisiä. Tulemme käyttämään niitä tulevassa työssämme. Niin, keskustelun mittaan on esitetty äärimmäisen arkaluontoisia kommentteja, jotka liittyvät tähän maahanmuuttovirran hallinnointiin. Siihen liittyy paljon draamaa, joka liittyy muun muassa tähän Välimeren eteläisen rannan kriisiin. Tämä on yksi osa suuremmasta mosaikista, mutta jokaiseen mosaikin osaan täytyy keskittyä. Ja täällä esitettiin myös muita tärkeitä argumentteja, niitä tullaan kuulemaan enemmänkin. Uskon, että, uskon, että tämä on hyvä työntekotapa, eli että kohtaamme toisiamme ja keskustelemme, koska usein asiakirjoissamme kirjoitamme, että on tärkeää kohdata muita osapuolia, mutta se täytyy toteuttaa tosielämässäkin, ja tänä aamuna olemme näin tehneet. Uskon, että meidän tulisi löytää jonkinlainen tapa saada jatkuvuutta tähän keskusteluun ja tähän suhteeseemme. On erittäin tärkeää ja hyödyllistäkin, että ennen kuin teemme muodollisia päätöksiä, niin voimme vaihtaa mielipiteitä ja voimme myös kunnioittaa toinen toisiamme ja on tärkeää muistaa, että mitä enemmän tiedämme, sen helpompaa tehdä työtä. Kiitoksia kovasti äh, koferaatille ja kuten sanoin, niin jatkamme äh, kello 14 tänään iltapäivällä, jotta voimme jatkaa työtämme. Mm, meillä on vielä toinen äh, maahanmuuttopaketin osio, nimittäin sisäisen siirron saaneet työntekijät. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Kiitoksia kovasti ja nähdään kello kaksi iltapäivällä.